So dear colleagues, let's start our... No niin, hyvät kollegat, nyt voisimme aloittaa kokouksemme. Haluan toivottaa tervetulleeksi Daniel Nyin, joka johtaa EKPn valvontaelintä yhteisen valvontamekanismin puitteissa. 19. kesäkuuta tapasimme edellisen kerran ja tämä on nyt kolmas tämän vuoden julkinen kuulemistilaisuus ja tiedättekin jo, että tämä on viimeinen kuuleminen Daniel Nyin kanssa hänen tässä nykyisessä ominaisuudessaan. Joten haluaisin kiittää häntä ja onnitella häntä erinomaisesta työstä, jota olet näinä vuosina tehnyt yhteisessä valvontamekanismissa. on erityisen haastavaa saada yhteistä valvontamekanismia käyttöön EU:ssa. Varmaankaan monet eivät olisi uskoneet, kuinka tehokkaasti tässä pystytään toimimaan. Totta kai mikään ei voi olla täydellistä. Meillä parlamenttina on omat velvoitteemme Mutta tässä kuitenkin on onnistuttu nyt varsin hyvin. Ja tietenkin suuri osa tästä on sinun ansiotasi yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajana, niin että todella saadaan yhteistä valvontaa pankkiunionin luottolaitoksille taustat, valvonta, kulttuuri, liiketoimintamallit, nehän vaihtelevat kovasti toisistaan, toinen toisistaan. Mutta työsarka edelleen riittää, kuten sanoin, jotta päästään todella kattavan pankkiunioniin. Tarvitaan vielä lisäaskeleita siihen, että saadaan todellista valvontaa ja lähentymistä siinä, mutta myös lisää lainsäädäntötyötä niin, että SSM-mekanismiin saadaan oikeanlaiset välineet, sääntelyä, direktiiviä. On puhuttu stressitesteistä ja monista muista kysymyksistä jotka ovat olleet esillä. Aamulla keskustelimme näistä MPL-backstop-kysymyksistä. Ja tässä varmasti nyt toimitaan nopealla lainsäädäntömenettelyllä ja näin pystytään täydentämään yhteisen valvontamekanismin toimintaa. Ja kuten tiedätte, pankkipaketissa pyritään pääsemään tässä tuloksiin mahdollisimman nopeasti, joten me teemme oman osuutemme. Vielä kolmannessa pankkiunin pilarissa on avoimia kysymyksiä. Toivottavasti backstop-asiassa päästään eteenpäin. Joten tässä tarvitaan yhteisiä ponnistuksia lainsäädäntöpuolella, valvontapuolella, kansallisten viranomaisten ja pankkien keskuudessa, eli yhteistoimin eteenpäin. Mutta tunnustan sen, että yhteinen valvontamekanismi on ollut tässä yhdistävänä voimana ja tekijänä. Ja nyt voit pitää alustuspuheenvuorosi. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää arvoisat parlamentin jäsenet puheenjohtaja, koska tämä on viimeinen kuulemiseni, niin kuin sanoitte puheenjohtaja, ja täällä Euroopan parlamentissa ilmaisen kiitokseni ja arvostukseni hyvästä yhteistyöstä parlamentin ja pankkivalvonnan välillä viimeisen viiden vuoden aikana kun on perustettu yhdessä yhteinen kriis- valvontamekanismi keskityn kolme kysymykseen riskikehitys europankkisektorilla, valvontatoimet mukaan lukien työ järjestämättömissä lainoissa, NPL-lainoissa, sitten tulokset 2018 EUn stressitesteistä ja sitten lainsäädäntötoimet, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä mielestäni pankkiunionille mukaan lukien rahanpesun vastainen toiminta. Aloittaisin lyhyellä katsauksella euroalueen pankkisektorista valvojan näkökulmasta katsottuna euroalueen merkittävät rahoituslaitokset ovat lisänneet kestävyyttään 2018 vuoden aikana. Tätä tukee euroalueen hyvä tilanne. Pankki, pankkien valvotaan suoraan EKPstä, e niillä on ollut vahva pääoma-asema ydinpääoman osuus 14 prosenttia on käytetty osa pääomapuskureita, jotta voidaan vielä vahvistaa pankkien omia taseita. Pankit edelleenkin ovat edistyneet ja vähentäneet NPL-kantojaan. Kuten te tiedätte, se oli ja vieläkin on prioriteetti meille. 2018 NPL osuus laski 4,4 prosenttia 7,5 prosentista 2015 vuoden alussa vielä huolimatta vahvasta elpymistä ja myönteisestä talouden kehityksestä kannattavuus merkittävissä laitoksissa on vielä kuitenkin maltillista euroalueella. oman pääoman tuotto 6,8 prosenttia toisella puolella 2018 vuotta 7,1, se oli vuotta aikaisemmin keskimäärin. Euroalueen pankit edelleenkin ovat vähemmän kannattavia kuin vastineet USAssa. Tämä heijastelee muun muassa epätäydellistä liiketoimintamallin sopeuttamista on ö, tehokkuuskysymyksiä ja liikaa kapasiteettia joillakin, joidenkin maiden pankkisektorilla. Kun tarkastellaan euroalueen pankkeja, jotka tällä hetkellä missä ymmärtänyt toimivat geopoliittiset riskit, mukaan lukien poliittiset riskit myös Euroopassa. Kauppaprotektionismi on nousussa ja olemme huomanneet huolestuttavaa kehitystä joillakin kasvavilla nousevilla markkinoilla. Sitten uudelleen hiottelu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla kun kaupa, kaupat, jännitteet ovat lisääntyneet globaalisti. Tämä vaikuttaa kielteisellä tavalla tietysti Eurooppaan. Luonnollisesti edessä on myös eurooppalaisia omia haasteita tässä mielessä. Hiljattainen äh, nousu, äh, valtiolainojen korkojen nousu yhdessä maassa on ollut huolestuttava pankkivalvonta. EKPssä vieläkin seuraa kaikkia kehityksiä, jotka voivat heikentää pankkien pääoma-asemia. Nyt raportoin joistakin avainvalvontatehtävistämme. Olemme edistyneet huomattavasti luottoriskin kohdalla erityisesti. Olemme tehneet temaattisia tarkasteluja pankeista, miten ne täytäntöön panevat IFRS 9 äh, vaatimuksia ja miten pankit pyrkivät vähentämään entisestään pelkantojaan pankit, joissa on paljon NPL-lainoja, ne ovat laatineet strategian ja välittäneet sen EKPn nähtäväksi. Nyt kun ollaan arvioitu näitä vähentämistrategioita, yhteiset valvontat, työryhmät tekevät tiivistä työtä pankkien kanssa, kun niitä täytäntöön pannaan käytännössä ja pyritään antamaan no, ajankohtaista ohjeistusta. Usea, useat kysymykset tästä liittyvät myös meihin työhön. Me olemme edistyneet pankkien riskinhallinnassa toiminta tällä saralla sisältää kohdennettujen sisäisten mallien tarkastelun. Ensimmäinen vaihe paikalla, paikan päällä tapahtuvia tarkasteluja on viety loppuun. Yli puolet pankeista, jotka kuuluvat tähän TRIM-prosessiin, ovat saaneet ensimmäistä valvonta-arvionsa. Me tulemme jatkossakin käymään vuoropuhelua pankkien kanssa kaupankäynti, riskien suhden koskien erilaisia omaisuusriskejä. Riskejä. Pankkivalvonta tulee tekemään päätöksiä ja keskittyy tiettyihin merkittäviin rahoituslaitoksen pankkivalvonta jatkossakin arvioi IT-vaikutuksia, kyberriskejä. Lisäksi me tulemme keskittymään stressitesteihin 2019 arvioimme pankkien sietokykyä, jos syntyy jonkinlaisia maksukykyshokkeja. Sitten raportoin 2018 eu laajuisista stressitesteistä ja niiden tuloksista toinen marraskuuta pankkiviranomainen julkaisi julis, äh, tulokset. 70 prosenttia pankista oli arvioitu pankeissa. Tämä osoit, tulokset osoittavat, kolmekymmentäkaksi 32 suurinta pankkia, joita EKP suoraan valvoo, ovat tulleet vahvemmiksi, kestävimmiksi viimeisen kahden vuoden aikana, mitä tulee shokkeihin. Tämän rinnalla EUn laatuiset stressit. Sen lisäksi EKP teki omia stressitestejä perinteisten pankkien kohdalla, jotka ovat myös sen suorassa valvonnassa, mutta eivät kuitenkaan kuulu äh, pankkiviranomaisen valvontaan. Molempien stressitestien tuloksesta tullaan kertomaan arviointiprosessin yhteydessä jatkossa, koska melko paljon on pystytty keräämään pääomaa niin kuin EKPn pankkivalvonta on vaatinut. EKPn valvomat pankit ovat pystyneet vahvistamaan pääomapohjaansa paljon enemmän kuin vielä kaksi vuotta sitten. Ydinpääoman osuus 13,7 2018 ja 12,2 vuonna 2016 16 euroalueen pankkijärjestelmät kaiken kaikkiaan. Niillä on suurempi kapasiteetti ottaa vastaan makrotaloudellisia shokkeja. Se näkyy myös lopputuloksissa kun ajatellaan myös vakavampia skenaarioita, joita käytettiin tässä, keskiarvoinen ydinpääomaosuus kolmen vuoden stressitestin aikana olisi 9,9 prosenttia. Se olisi noussut 1,1 perusprosenttiyksiköllä suhteessa kaksi vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Nämä pääomaluvut osoittavat 100 prosenttista varausta, joka jossa toimitaan sääntelyn vaatimalla tavalla. Tämä on ollut hyvä tulos. Se ei kuitenkin haasteita on vielä jäljellä. Vieläkin täytyy tehdä työtä liikemallien kohdalla ja näitä kriisin jälkeisiä ongelmakysymyksiä, kun pitää käsitellä NPL mm, määrä on edelleenkin vakava huolenaihe monissa rahoituslaitoksissa. Tietenkin huolella valvomme edistystä, jota saadaan näillä alueilla aikaan. Tämän lisäksi tulemme tarkastelemaan valpaasti haasteita, joita tulee esiin tämän vuoden stressitesteissä. Tarkoituksena on valmistautua, varautua tuleviin testeihin jatkossa. Sitten lopuksi otan esille vielä joitakin kysymyksiä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, kun ajatellaan hyvin toimivaa pankkiunionia ja joiden kohdalla olemme kovasti riippuvaisia myös parlamentin tuesta sekä ennen että jälkeen Eurooppa-vaalien. Vaikka olemme kulkeneet pitkän matkan Pankkivalvonnassa vieläkin pitää tehdä työtä ennen kuin pankkiunioni on valmis. Ensinnäkin pankkipaketista on tärkeää viedä loppuun tarkastelu tämän vaalikauden aikana ja tiedän, että te teette työtä sen parissa, herra puheenjohtaja. Me näemme tilaa parannuksella joillakin alueille, erityisesti pilari kahden kohdalla meidän pitää lisätä valvojan harkintavaraa ja tarttua pankkien riskeihin samoin kykyyn, kykyyn vaatia pankkeilta äh, tappioiden kattamiseksi olemme myös huolissamme ehdotuksesta ja miten käsitellään niin sanottuja massiivisia vastuita, NPL-vastuita perinteisissä malleissa, koska tämä heikentää EKPn pyrkimyksiä tarttua pankkien kannattavuuteen ja mm, sisäisten mallien toimivuuteen tämänhetkinen lainsäädäntö jo nyt mahdollistaa jonkin verran joustoa ja onkin se onkin järkevää, niin kuin on käynyt ilmi joissakin viimeaikaisissa päätöksissä. Vielä lopuksi olemme sitä mieltä, että on tärkeää sovittaa, käsitellä näitä kaatuvia, tämmöistä kaatuvia pankkeja, miten ne liittyvät kansallisiin maksukyvyttömyysjärjestelmiin. Toiseksi sijoitusyhtiöstä tuota, luotamme tässä EKP, se valvoo järjestelmän kannalta merkittäviä sijoitusyhtiöitä Suuret yritykset voivat si- siirtyä muualle Brexitin jälkeen euroalueella. Sitten kun katsotaan eteenpäin, niin kuin olemme aikaisemminkin todenneet, meidän pitää suhtautua eurooppalaisemmin rahanpesuun. Meidän pitää pohtia korkeamman tason harmonisaatiota, kun sovelletaan olemassa olevia sääntöjä ja pyritään ehkä asetukseen. Me myös teemme työtä ja tiivistämme vakavaraisuustyöttämme näissä asioissa ja pyrimme koordinoimaan toimia mm, valvojan kannalta katsottuna. Että haluamme tietysti käydä aina vuoropuhelua näissä puitteissa. Tarkoituksena on täyttää kolme roolia. Ensinnäkin se toimii yhteisenä, se on yhden virkan mm, mm, valvojan toiminta. Ja sitten toiseksi tämä virasto perustaa tällaisen rahanpesuvastaisen verkoston, joka on vastuussa pankista, joiden liikemalli johtaa suureen rahanpesuriskiin. Kolmanneksi se toimii asiantuntijakeskuksena kysymyksissä, jotka liittyvät yhteisen valvontamekanismiin. Tässä mielessä tämä virasto auttaa siinä, että kehitetään EKPn kantoja rahanpesukysymyksissä. Lopuksi halutaan edistyä riskin vähentämisessä. Tässä pitäisi tehdä tietä myös sitten riskin jakamiselle, kuten todellinen yhteinen varautumisjärjestelmä kriisi kriisin, kriisinratkaisurahastossa ja talletussuojajärjestelmä, jotta saadaan aikaan aito pankkiunioni ja saadaan aikaan tarvittavaa sääntelyllistä harmonisaatiota ja pitää luottaa enemmän asetuksiin kuin direktiivin esimerkiksi erilaiset sopivuusarvioinnit, jotka täyttävät täysin myös AML-lainsäädännön. Sitten jos teillä on kysymyksiä, vastaan hyvin mielelläni. Very much for your very Kiitoksia kovasti tästä kattavasta alustuspuheenvuorosta. Nyt sitten kuulemme kysymyksiä ja saamme vastauksia ensin EPP-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja. Halusin ensiksi onnitella teitä valtavasta työstä, jota olette tehneet luodaksenne yhtenäisen valvontamekanismin olette muuttaneet tämän syntymässä olevan instituution, joka on valvontaviranomainen, joka tunnustetaan sellaiseksi kaikkialla Euroopassa, mutta myös kansainvälisesti. Nyt voimme todeta Euroopassa, että vaikka pankkijärjestelmä on aika pirstautunut kaikista ponnisteluista, joita on tehty huolimatta – pankkiunionin toteuttamisesta meillä on edelleen pirstautunut hajanainen järjestelmä. Ja olemme tilanteessa, jossa useammassa jäsenmaassa pankkijärjestelmä koostuu pienistä instituutioista, jotka ovat välttämättä olla edes kannattavia, mikä voi olla ongelma pitkällä aikavälillä ongelma. Vahvistuakseen Euroopan pankkijärjestelmä vaatii aidosti eurooppalaisia Äh, suuria pankkeja, voittajia, eikä olisi toivottavaa nähdä pankkisektorin dynaamisempaa vakauttumista, vakauttamista Euroopassa. Ja eikä tämän vakauttamisen yhdistymisten mahdollistamiseksi tarvita jotain Euroopan tasolla kilpailupolitiikassa, jotta tämä yhtenäistyminen toteutuisi. Paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista, yhtenäistä äh, valvontamekanismista. Varmasti kaikki, jotka ovat kanssani olleet yhteistyössä kansallisissa viranomaisissa ja EKPissa, äh, ottavat hyvin vastaan sananne. Mitä sitten tulee nykytilanteeseen ja ajatellen tarvittavaa vakauttamista – Uskon, että meillä pitäisi olla yhtenäistä lainsäädäntöä, jonka katsottaisiin mahdollistavan pankkisektorin, yhtenäisen pankkisektorin. Meillä on lähtökohtaisesti hyvin erilaisia pankkisektoreita. Minkä takia tämä tapahtuu niin hitaasti? Useammastakin syystä. Ensinnäkin jos ajatellaan pankkien riskinottokykyä. Rajat ylittävät vähän enemmän seikkailun muotoiset rajat ylittävät toimet eivät ole niin kiinnostavia kuin juuri ennen rahoituskriisiä. Pankit ovat varovaisempia. Toisekseen valitettavasti kriisin seurauksena on tehty tällaisia aloitteita jossakin eri maissa, joissa on luotu tavallaan aitoja pankkien puolust ympärille. Ja nämä aidat eivät ole hävinneet. Ja valvonta viranomaiset ovat voineet todeta, että pankkimaailma on hyvin hajautunut, koska direktiivit toteutetaan 19 eri tavalla eri maissa. Eli tarvitsemme enemmän säätelyä, jossa ei vaadita transponointia kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista, joka pätisi ja olisi olemassa suoraan. On kuitenkin totta, että vaikka meillä ei ole pankkiunionin kolmatta pilaria, jos kriisiratkaisurahastossa tätä solidarisuusrahastoa eikä ole verkossa oikeutta, mutta eteneminen on vähän hankalaa. jos jotain pankissa tapahtuu, niin se jää kansallisen rahaston kontolle. Ja se on vakava juttu. Tämä on kiinnostava näkökulma, tarkastelualue. Me tarvitsemme vakauttamista, yhdistämistä, yhdestä yksinkertaista syystä – viranomaiset viranomaisten, että pankkivalvonnan tehtävähän ei ole määritellä, mitkä ovat hyviä fuusioita. Se on pankkirien, investoijien ja markkinoiden tehtävä. Mutta valvontaviranomaisilla on tässä tärkeä rooli. He tarkastelevat heille esiteltyä uutta instituutiota ja, ja haastaa tämän entiteetin bisnesmallia – varmistua, ja että odotetut synergiat voivat toteutua, että uusi yritys toimii vankaan bisnesmallin, vakaan bisnesmallin pohjalta. Ja tämä usein johtaa fuusioiden tapauksessa ehdollistamiseen, jotta fuusioitopankki olisi siis solidi. On Onpa kysymys sitten kansallisesta fuusiosta tai rajat ylittävästä yrityssulaumasta, niin ehdot ovat samanlaiset. Kiitos. Seuraavaksi Vervans Peres. Puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja, kiitän teitä puheenvuorostanne ja ST-ryhmän nimissä haluan myös kiittää teitä tavasta, jotte, jolla olette ohjannut yhteistä valvontamekanismia. Todella tärkeä hanke. Olette tehneet paljon työtä ja tämä on ollut varmaan ihan mieltön seikkailukin teille. Te olette yksi pankkiunionin pilareista. Mitä olette mieltä tästä keskeneräisyydestä pankkiunionissa, koska tämä nyt on viimeinen esiintymisenne meidän valiokunnassamme? kun kohta saatte seuraajan. En pyydä suinkaan teitä kertomaan kaikkia salaisuuksia, että niin voi tehdäkään, mutta mitkä ovat tärkeimmät ohjeet ja suuntaviivat, jotka hänelle esittäisit ajatellen kokemustanne, jonka olette saanut aikaan mukaan lukien suhteet parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa? Madame la députée. Arvoisa parlamentin jäsen, mitä tulee pankkiunioniin, niin olemme todellakin pystyneet vahvasti vakavissamme vähentämään riskejä euroalueen pankeissa. Varmasti harvat väittävät vastakkaista. Ehkä jotkut ovat sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi pitkälle menty, mutta paljon kuitenkin on mielestäni saatu aikaan. On luotu tällainen hyvä hetki kaikki, mitä tulee näihin eh, hoitamattomiin lainoihin ja päivittäin pankit ilmoittavat julkisesti, että ne valmistautuvat mennäkseen vielä pidemmälle ja siivoavat taseitaan. Uskon, että nyt on tullut hetki toimia ja tämä on kaikkien etujen mukaista mielestäni. Ei varmastikaan ole yhtään ainoaa mm, hetkeä, jolloin kaikki 19 maata olisivat aivan samalla tasolla, riskin taso olisi ihan sama tai lähes nolla. Sehän ei ole mahdollista, eivät asiat näin toimi, joten olen sitä mieltä, että nyt on kyllä tullut aika toimia. Uskon myös, että tämä on Euroopan etujen mukaista, koska en usko, että jos tapahtuisi jotakin ja jos eurooppalainen solidaarisuus olisi tarpeen jossakin kohtaa, että varmasti voitaisiin sitten että voitaisiin olla päättää olla auttamatta tätäkin maata. Nythän on nähty, miten asiat sujuvat esimerkiksi Kreikan kanssa. Eurooppa auttoi tätä perheenjäsentä, joka joutui vaikeuksiin. Uskon siis, että olisi hyvä etukäteen, jos selittää, missä oloissa tämä tulee tapahtumaan. Ja tämä voisi jopa myötä vaikuttaa siinä, että riskit vähenevät entisestään, joten minä vetoaisin nyt pankkiunionin kolmannen pilarin puolesta varmastikin. Mitä sitten tulee seuraajaan, niin en tiedä, mitkä painopistealueet hänellä on, mutta minulla omalla listallani on vielä asioita, jotka pitää toteuttaa ja hän ei varmaankaan voi niitä ohittaakaan, ikävä kyllä. Niin jatkossakin pitää käsitellä kannattavuuskysymystä pankeissa edelleenkin pitää jatkaa ponnisteluita äh, järjestämättömien lainojen kohdalla, mutta varmistetaan siitä, että ei kesken tietä lopeteta toimintaa. Tämä TRIM-prosessi, joka koskee malleja, esimerkiksi Siinä on jo pitkälti lähes kaikki tehty. Sitten on alettu miettiä sitä, miten STREP-prosessia uudistetaan ja miten se tullaan käytännössä toteuttamaan jatkossa. Tämä on myös asiakokonaisuus, jota pitää jatkossakin tarkastella, vaikka mekin olemme tätä työtä jo tehneet minun alaisuudessani. Sitten luonnollisesti pitää jatkossakin yrittää edetä pankkiunionin rakentamisessa, toisaalta kriisin ratkaisussa, koska itse asiassa tässäkin voitaisiin toimia eurooppalaisemmin. Sain tilaisuuden selittää Berliinissä erässä konferenssissa, että mitä tulee kriis, yhteen, yhteisen kriisratkaisumekanismiin on yksi päätös, joka on eurooppalainen. Siis onko yleisen edun mukaista rat- käyttää kriisinratkaisupankissa eikä likvidoida sitä. kun tähän kysymykseen on vastattu, niin sen kaikki muunkin sitten kansallista toimintaa. Jos kyseessä on kriis, kriisinratkaisu silloin, jälkiköön 19 erillistä kriisinratkaisuohjeistusta, koska ne on pitänyt siirretään lainsäädäntö, jos vastaus on tähän ei, kyseessä on likvidaatio, alasajo, niin silloinkin on 19 eri kansalainsäädäntöä. Silloin tämä on vieläkin erilaisempi on jo likvidaatiota ei tule, koska sit siitä ei säädetä vaikka kansallisessa lainsäädännössä. Esimerkiksi ABLVn kohdalla oli tällainen kokemus Latviassa ja Luxemburgista löytyy samanlaista ja muutoin joka tapauksessa tilanne vaihtelevat suuresti maassa toiseen. Siinäkin voidaan kyllä edetä. Thank you very much. I think, um... Kiitos. Todella hyvä agenda tästä kysymys vielä. Ja yritämme ainakin välttyä BRDssä kokemukselta, joita olemme nähneet aikaisemmin ja kommentteja mikrofonin ulkopuolelta mutta yritämme siis pureutua tähän tiettyyn asiaan. Ja tässä yhteisen valvontamekanismin panos on ollut hyvin tärkeä. ESR-kollegoita ei näytä olevan paikalla, joten Ramon Tremosa Aldesta saa puheenvuoron. Tervetuloa Ronnu tänne parlamenttiin tämä viimeinen kerta ja haluaisin kiittää teitä Tapavuorasta ja aion puhua englantia. Ensiksi kysyisin pankkien altistumisesta valtioiden joukolainalle. Tiedätte, että viime kriisin jälkeen pankilla on paljon valtion paperia portfolioissaan, joka asettaa pankit haavoittuvaan asemaan, jos arvioidaan, että joku valtio harjoittaa huonoa talouspolitiikkaa, joka voi johtaa kriisiin, mihin tähän voisi puuttua. Pitäisikö tähän asettaa joku kiintiö portfolion suhteelliselle koolle? Jos ajatellaan Banco Populaarin tilannetta vuosi sitten, tämä saadaan tämä käsite mennessä konkurssiin tai saattaa mennä konkurssiin. Tämä täytyy muuttua näin. Espanjan valvontaviranomainen myös totesi, tämä määritelmä herättää paljon todella vaikeita kysymyksiä. Onko tämä määritelmä tarpeeksi selkeä? Kiitoksia. Mitä tulee valtion velkojen riskiä? järjestelmässä valtiovalkaa pidetään riskittömänä, mutta totta kai me valvojana arvioimme tätä riskiä osana käypää valvontatoimintaa, mutta totta on, että julkisen velan kestävyys, kun kyseenalaistetaan tai siitä tulee huolenaihe, ja tämä huolenaihe on nousemassa esille, niin siihen sanoisin, että äsken tässä EBA-stressitestissä oli tällainen osio. Myös 2016 skenaariossa oli valtionvelkaskenaario. Näin me olemme operationaalisesti tarttuneet asiaan yleisemmin ottaen. Asia on tärkeä, johon täytyy tarttua pilari ykkösen alla. EKP, on esitellyt neljä pääperiaatetta, jotka pitäisi muistaa pilari ykkösen muutoksessa. E, kaikkeen sääntelymuutosten pitäisi perustua hintamuutokseen eikä kiintiöihin. Pitäisi välttää merkittäviä markkinahäiriöitä. Pitäisi hyväksyä, että globaalilla tasolla ajatellen tarvetta turvata tasainen pelikenttä tarvitaan pitkää siirtymäkautta. jos me pääsemme tähän suuntaan hyväksyttävällä taso, tavalla, tämä on keino vähentää tätä kytköstä pankkien ja valtionvelan, oman valtion valtionvelan kesken, joka oli yksi yhtenäisen valvontamekanismin syntymiseen syy. Ja sitten tämä konkurssialtis käsite, että se pitäisi arvioida uudelleen. Minusta se on hyvä käsite. Direktiivi kuvaa sen hyvin. valvontaviranomaisen olemme pyrkineet operationalisoimaan sen, luomaan metodologian. Konkurssimeno on helppoa, mutta tämä todennäköisyys, että konkurssi on edessä, se on se haastavampi osuus. Me olemme pyrkineet luomaan kriteeriä. Näitä on maksu, erityisesti vakavaraisuus. Meillä ei ole vielä täysin maksukykyisyyden perustuvaa kriteeriä. Likviditeettikriisi on hankalampi. Vakavaraisuus on helpompi, likviditeetti hankalampi arvioida. Joten me laajasti ottaen tyytyväisiä tähän käsitteeseen ja minusta se on toiminut hyvin niille pankkitapauksille, jotka voivat kaatua sellaisia kriisiratkaisukeinoja, likvidointiratkaisuja, mutta se on sitten kriisiratkaisulautakunnan kysymys. Sven Giegold. Kiitos seuraavaksi Sven Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Ruben Nui vihreiden ryhmän nimissä ja myös toisena esittelijänä, kun yhdessä perustimme SSM. Haluan kiittää teitä työstä, jota olette tehnyt ja te olette todella rakentanut tässä nyt todellisen eurooppalaisen toimijan. Aina ei voida olla kaikesta yhtä mieltä, mutta olette toiminut aina Euroopan etujen mukaisesti ja kunnioittanut Euroopan parlamentin mielipiteitä sekä suljetun ovin että avoimesti ja haluan tästä kiittää teitä. Meidän tehtävänämme on esittää vaikeita kysymyksiä. Ja tässä kolmannessakin tapaamisessa näin tehdään. Kun katsotaan hankalaa keskustelua näistä järjestämättömistä lainoista. Mitä teette, jotta näitä sääntöjä voidaan vahvistaa myös pienempien laitosten osalta? Teillä on oikeus katsoa pidemmälle kuin vain suoraan valvottuja laitoksia. Ja miten toimitte, jotta yhteisillä markkinoilla on yhtenäiset toimintaedellytykset? Ja sitten toiseksi Olemme nyt kuulleet tästä CAMX skandaalista. Saksalainen Corrective Consortio on tästä kertonut. Monet laitoksista, jotka ovat aikaisemmin vakuuttaneet toimivansa sääntöjen mukaan, edelleen rikkovat näitä sääntöjä, rikkovat verosääntöjä tai auttavat muita rikkomaan niitä. SSM-asetuksen 11 artiklassa annetaan teille oikeus toteuttaa eurooppalainen tutkinta asiasta. Voitteko sitoutua henkilökohtaisesti siihen, että viette tätä asiaa eteenpäin, että saataisiin eurooppalainen tutkinta siitä, miten nämä suoraan valvotut pankit ovat olleet mukana CumEx-skandaalissa. Varmasti näin kansalaiset teiltä odottaisi. Kiitoksia ensin näistä kauniista sanoistanne. Mitä tulee tähän EKPn lisäyksen addendumiin, mitä tulee perintönä tulleisiin järjestämättömiin lainoihin, olette ihan oikeassa. Meidän pitää kohdella samantyyppisiä riskejä samantyyppisellä tavalla pankkien taseissa, ehkä ei aivan välittömästi, mutta Äh, kannan ja virran täytyy jossain kohtaa kohdata toisensa. Ja nyt käsitellään näitä vanhaa perua olevia järjestämättömiä lainoja. Niin itse asiassa on kaksi mahdollisuutta. Joko on yksi ainoa asteittainen addendumin mukaanotto näissä perintökysymyksissä ja sitten tapaustapaukselta sovelletaan niitä pankkeihin tai voisi olla enemmän näitä tapauskohtaisia täytäntöönpanotoimia tarkoittain, että perustuen pankkien kykyyn ja miten ne pystyvät synnyttämään sisäisesti pääomaa, miten ne voivat tehdä lis- ylimääräisiä lisävarauksia niin tapaustapaukselta, pankkipankilta, voimme käsitellä tilanta ilman, että on mitään yleistä facing in ohjeistusta. Tämä on toinen ratkaisu, jota on käytetty, joten pankit, pankkeja on käsitelty ja niiden kapasiteettia on pohdittu, voivatko ne ryhtyä tällaisen astettaiseen facing in toimintaan. On erilaisia pankkiryhmiä, jotka pystyvät siihen paljon nopeammin kuin, nopeammin kuin toiset. Ja me olemme selittäneet pankeille, mitä me niiltä odotamme. Ja näin tätä tällä hetkellä täytäntöön pannaan. Odotuksia sitten seurataan, kun vuosi vuodelta, että varmistutaan siitä, että näin myös käytännössä tapahtuu, joten EKPn lisäysaddendum, siinä on tällainen asteittainen mukaanotto, kun käsitellään perintönä tulleisiin hankaliin hoikkoihin omaisuuserin ja NPL-lainoihin. Kyseemme, kyseeni, kysymykseni koski näitä vähemmän merkittäviä pankkeja. Ai anteeksi, puhunkin näistä merkittävistä. Siis vähemmän merkittävät pankit, niin meillä on sama projekti niitäkin varten, mutta sitä tullaan täytäntöön panemaan kansallisten vastuuviranomaisten toimesta suhteellisuuden nimissä, niin kuin kaikki muutkin toimenpiteet jota valvomme, tulee olemaan joitakin viivästyksiä verrattuna verrattuna järjestelmän kannalta merkittäviin pankkeihin ehkä enemmän aikaa annetaan joillekin näistä pankeista. Tämän verran voin tästä sanoa. Tämä koskee sekä stock ja flow tapauksia. EKPn addendum lisäys on myös kansallisten viranomaisten tiedossa, että ne tietävät jossakin vaiheessa, ne joutuvat käyttämään sitä äh, luotonannossaan ja tämä on sitten seuraava vaihe. Ja mulla lasketaan näitä eri vaiheita ja niiden pitää toimia näin myös ka- kaikkien NPL-lainojen kohdalla, äh, velkojen kohdalla. Kaikki kansalliset viranomaiset ovat siitä tietoisia, että EDIS to- toivottavasti on tulossa ja talletussuojajärjestelmä on tulossa ja silloin ehkä on tällainen kattava arviointi vähemmän merkittäville pankeillekin. Ja on tietysti parempi, jos ne alkavat jo nyt täytäntöön panna vakavissaan EKPn lisäystä ensin koskien luottovirtaa ja sen jälkeen luottokantoja. Mitä tulee? Niin, EKPn mandaatti ei, siihen ei kuulu toimivaltuuksia rikosvaltuuden alueella. Ja tämähän on rikos, tämä, tämä cum ex-tapaus Saksassa. Tämän seurauksena me emme aktiivisesti etsi rikosoikeudellisia rikkomuksia. Kuitenkin tässä tapauksessa me olemme tukeneet parlamentaarista tutkimusta, olemme antaneet relevanttia tietoa, jota meillä ehkä saattaa olla. Ja lisäksi ainakin, jos on jotakin syytä epäillä, että rikollisia tekoja on tapahtunut, kun on tehty yhteisövalvontamekanismiin liittyviä tehtäviä, niin me pyydämme sitten kansallisia viranomaisia, joita koskee välittämään asiat viranomaisten tietoon, jotka hoitavat sitten rikosoikeudellisen tutkimuksen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Meillä ei ole minkäänlaista mm, sietokykyä tällaisesta toimintaa suhteen, tällaisen toiminnan suhteen, mutta meidän pitää, tämä on siis pitkälti tällainen kansallinen kompetenssiin. Tämä kuuluu kansalliselle oikeusjärjestelmän syyttäjälaitokselle, mutta jos meiltä pyydetään tietoa, niin tietenkin me tarjoamme tätä informaatiota, jos tarvetta on. Thank you. Kiitos. Eli pilarin yksi backstop sitä so- sovellettaisiin pieniin pankkeihin ja sitten meillä on lisää toimenpiteitä kakkospilarissa. Ehkä tästäkin voidaan keskustella. Seuraavaksi Dimitris Papadimulis. Kiitos. Rova Nui. Minäkin poliittisen ryhmämme ja omissa nimissänikin. Haluaisin kiittää teitä erinomaisesta yhteistyöstä ja hienosta työstä, jota teidän aikananne valiokuntamme kanssa on tehty. Pari kysymystä. Ensinnäkin totesitte, että viime vuosina ja teidän kaudellanne pankkijärjestelmän riskit ovat vähentyneet merkittävästi, mutta varmasti olette kanssani yhtä mieltä siitä, että merkittäviä askeleita riskien yhteisöllistämiseen ei ole ollut. Komission ehdotus, joka on saanut parlamentilta osittain tukea, ei ole kuitenkaan mennyt eteenpäin. Mutta tämän asian pitäisi mennä eteenpäin. Ja mitä neuvoja antaisitte herra Erialle teidän jatkajananne tässä asiassa? Sitten toiseksi Kuuntelin sitä, mitä vastasitte Gigoldille, sitä, että ette hoida mitään rikoksia tai käsittele niitä. Mutta tässä osinkoveroskandaalissa veronmaksajilta ja muuta varastettiin kymmeniä miljardeja euroja. Minkäänlaista valvontaa ei ollut. Tämä ei näkynyt missään tutkissa, eivätkä toimielimet pystyneet vastaamaan oikealla tavalla. On hyvin tärkeää saada suljettua äh, laittomat porsaan reijät, joita alalla on. Nämä ovat usein asioita, joihin väärinkäytösten paljastajat pureutuvat. Ja sitten kolmanneksi vielä on tehty monia ehdotuksia liittyen niin kutsuttuihin red loan-lainoihin omassa maassani. Kreikan pankki on kyllä antanut oman näkemyksensä, mutta haluaisin kuulla myös teidän näkemyksenne niistä Kreikassa. Regarding uh, EDIS on mutualization uh, of risk. Mitä tulee EDISin ja riskin jakoon, eh, sanoisin, että oikeastaan jo kaikissa Euroopassa kokouksessa, missä käyn, niin EDIS pitäisi ottaa käyttöön ja meidän olemme vähentäneet riskejä tarpeeksi, jotta voitaisiin aloittaa tässä. Ja mm, sitten jatkamme yhteisen talousjärjestelmän kehittämistä. Varmasti ja ne tulee sanomaan saman asian. Tämä on koko EKPn näkemys ja EKP on aina näin sanonut, mutta tämä on päätös, joka täytyy tehdä poliittisella tasolla. Me emme voi tätä asiaa näin vain toteuttaa, mutta ainakin saatte vahvan tukeni tässä hankkeessa ja minun mielestäni se on kaikkien etujen mukaista, koska silloin kun ongelma syntyy, e, niin e, silloin ei ole mitään vaihtoehtoja, pakko nauttia tämä lääke joka tapauksessa, se oli parempi, että mekanismi olisi jo olemassa. Mitä tulee kum ex-tapaukseen tai muihin vastaaviin rikoksiin. Me olemme tavallaan tässä verotarkastajana. Tämä on aika teknistä työtä. Eihän meillä ole tähän resursseja, ei meillä ole tarpeeksi asiantuntemusta, jotka ihmiset eivät työntekijämme tunne verojärjestelmiä yhteisessä valvontamekanismissa, jotta voisimme toimia paremmin kuin verotarkastajat kun on kyse tällaisista ongelmista. Mutta edelleen kun teemme paikan päällä tapahtuvia tutkimuksia, jos on epäilyksiä tai me epäilemme, että jotakin saattaa olla, mikä on rikos, rikollista, niin silloin me kyllä varmistamme, että tietoa annetaan veroviranomaisille rahanpesun vastais, va, rahanpesusta vastaa, vastaisesta toimesta vastaaville viranomaisille. Näin on aikaisemmin urallinen kyllä tapahtunut, että olemme huomanneet ja kertonut sitten veroviranomaiset ehkä jotakin vilppiä on päässyt tapahtumaan joissakin pankeissa. On tiettyjä mekanismeja, joita oli käytetty, mutta ei täysin säätöjen mukaisesti, mutta tämä cumex skandaali me siis totesimme tämän ongelman ja tiedot, joita meillä oli, niin välitimme ne kyllä kansalliselle viranomaisille ja mm, tarkastajille ja jaimme siis tietoa parlamentaarisen tutkimuksen yhteydessä myös, kun sitä meiltä pyydettiin. Oh, bad loans. Oh, sorry. Ai nämä roskalain huonot hoitamattomat lainat. Niin kyllä, tiedän kyllä, että jotakin tässä on tapahtumassa. En ole vielä saanut, tai kun keskustelin tästä asiasta Kreikassa. Minulle että tämä työ oli vielä kesken, eikä sitä ollut tarkoitus vuotaa niin nopeasti kuin tässä pääsi käymään. Tämän takia ei ollut, heillä ei ollut paljon aikaa briefata meitä tästä asiasta. Minun ymmärtääkseni tässä saattaisi olla kyse järjestelmästä, jossa pankeilla olisi mahdollisuus tuoda osa järjestämättömistä vastuista omaisuuden hoitoyhtiön käsiin ja kyseinen omaisuuden hoitoyhtiö sitä tukisivat vastuut mm, ja oikeudet. Siis pankit kertoisivat näistä järjestelmättömistä vastuista ja mm, ehkä auttavat, miten voitaisiin tehdä transaktioita markkinahintoihin, mutta en nyt tästä tiedä sen enempää. Tämä on varsin monimutkainen kysymys. Tähän liittyy siis julkisia varoja, vaikka onkin kyse julkista varoista, jonka pankit jo omistavat, niin DG-kilpailupääosastolla – sen pitää ottaa kantaa asiaan ensin. Tämä on vasta, vasta varsin alkuvaiheessaan ja työ on todellakin täysin kesken. Ja en ole nähnyt vielä mitään konkreettista vain puhelimissa keskustelin kollegani kanssa ja olin lukenut jotakin lehdistöstä, le, lehdistä ihmettä, mitä tämä on, joten en itsekään voi antaa teille tästä enempää tietoa. Mutta tiedämme sitten tulevina viikkoina varmasti enemmän tästä. Thank you. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Kirtsos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin onnitella teitä panoksestanne. Minulla on kaksi kysymystä. Yhtäältä Italian pankkijärjestelmästä. Minusta vaikuttaa, että Rooman ja Brysselin välillä on vastakkainasettelua, joka tulee jatkumaan ainakin eurovaaleihin – Italian hallitus tämän aloitti. Ja Bryssel sitten vastaa tähän tavalla tai toisella. Mikä on teidän näkemyksenne? Onko Italian pankkijärjestelmä riittävän kykyinen, että se kestää 6-9 kuukautta poliittista vastaanasettelua tai taloudellisia mullistuksia? En tiedä, mitä täsmälleen tapahtuu. Mutta haluaisin kuulla näkemykseni tuosta. Ja luin Financial Timesia. Ja myös toivottavasti, että tämä Danske-skandaali ja myös Deutsche Bank-skandaali. Mikäs tässä tapauksessa meni pieleen? Dansken ja luultavasti Deutsche Bankin suhteen myöskin. Ja mitä pitäisi nyt tehdä? Uh, regarding the... Mitä tulee Italian pankkisektoriin, jonkinlaista herkkyyttä markkinoilla on suhteessa Italian hallituksen budjettitavoitteisiin ja joidenkin luottoluokituslaitosten luokituslaitosten toimet ovat vaikuttaneet spreadeihin ja vaikuttanut Italian pankkiosakkeisiinkin sen seurauksena. Vaikutukset eivät ole levinneet muille alueille. Enkä usko, että tämä on noussut tasolle, joka on pankeille vakava huolenaihe. Mutta tämä me tulevaisuutta tunne. En tiedä, kuinka pitkään keskustelut jatkuvat ja mikä on tulos. Minä uskon, että Italian pankit ovat ponnistelleet kovasti puhdistaakseen taseitaan, parantamaan bisnesmallejaan, parantaakseen pääomarakennettaan. Jolla on vaikutuksia, jos poliittisen keskustelun vaikutukset iskevät niihin No tällaista sattuu. Kreikan pankkien ongelmat alkoivat poliittisesta keskustelusta, joten pidämme paukut pystyssä. Toivomme, että Italian pankit yhä etenevät kohti parempaa vakavaraisuutta ja parempia taseita. Ne ovat kovasti ponnistelleet ja saaneet aikaan hyviä tuloksia vaan stressitesteissä. Paljon muuta ei voi sanoa. Ja sen danskeryhmän suhteen on totta, että melkein joka päivä kun lehdistä, lehtiä lukee, saamme selville u- uusia kehityskulkuja. Tanskan valvontaviranomaiset ystävällisesti tulevat EKP selittämään – miten näin kävi ja miten tämä jatkuu useamman vuoden. Nyt ovat täysin selvillä, että asia on herkkä. Pyrkivät puuttumaan tilanteeseen. Luen samoja lehtiä kuin sinäkin luultavasti tänään ja eilen. En halua nähdä valvonta, valvottavia pankkeja tällaisiin asioihin satkautuneena Sitä tapahtuu, se on fakta. En tiedä, ovatko kaikki tässä faktoja, mutta ei ole koinkaan monta pankkia, jotka tarjoavat kirjeenvaihtopankkipalveluita ja Baltian maissa, Skandinaavissa, sillä amerikkalaisia pankkeja ja Deutsche Bank. Ja vaikeita, jos on yksi kirjeenvaihto ja pankki on vaikea olla, olla tapahtumien ulkopuolella. Toivottavasti ongelmat ovat mahdollisimman pieniä. Thank you. We all keep finger crossed. Kiitos. Pidetään peukkuja. Kuten tässä jo sanottiin, Monet asiat johtuvat vastuuttomasta politiikasta, jota on harjoitettu. Seuraavaksi Kostas Mavridis. Kiitos puheenjohtaja. Rova Nui, varmaankin tarvitsette kuulokkeita, ellette ole tässä välissä oppinut sitten kreikkaa. No, eh, kuten tiedätte, ranskalaiset eivät ole mitään kielimiehiä. No niin, Kiitos. Haluaisin todella kiittää teitä tekemästänne erinomaisesta työstä ja haluan toivottaa teille kaikkea hyvää tästä eteenpäin. Ja koska tämä on nyt viimeinen kuulemisenne täällä, en halua nyt keskittyä edis-kysymyksiin talletussuojajärjestelmän, mutta uskon, että meidän täytyy päästä eteenpäin riskien vähentämisessä. Haluaisin keskittyä järjestämättömiin lainoihin, MPL-lainoihin, erityisesti Kyproksen tapaukseen. Viime kerrasta, kun tapasimme tähän päivään asti, Kyproksen toiseksi suurin pankki sulki ovensa. Tätä ei käsitelty tiedotusvälineissä. Viittaan osuuspankkiin. Varmaankin tiedätte, mistä pankista puhun koska pankilla oli paljon järjestämättömiä lainoja. Ja tähän liittyy pari kolme spesifiä kysymystä. Ilmoititteko ja kerroitteko valtiovarainministerille näistä ongelmista? Har- har- harjoitettiinko painetta pankin johdon osalta? Monia posteja oli annettu valittu poliittisen syyn. Minusta tuntui siltä, että ei NPL-lainojen korkotasot hyödyttivät pankkeja. Ja haluaisin todeta, että järjestämättömien lainojen hoito siirrettiin eri yritykselle Altamiralle ilman minkälaista valvontaa. Ja kun katsoo näitä tuloksia, niin tässä on kyllä tehty valtavia virheitä. Ja sitten vielä viimeinen kysymyksen, joka ei liity suoraan tähän. Kaikki me, jotka uskomme eurooppalaisen rakennelmaan – odotamme, että valvontamekanismit, joita on käytössä, harjoittaisivat myös tiettyä painetta. Tähän asti pankit ovat jo mm, käyttäneet väärällä tavalla hyväkseen eurooppalaisia direktiivejä. Ja toivottavasti teillä on jatkossakin rooli siinä, että näitä tahoja painostetaan toimimaan. Paljon kiitoksia. hankkeen fuusiot Kyproksella. En voi puuttua yksittäisiin pankkeihin, mutta jotain nyt voin sanoa. Kyseessä on pankki, joka on ollut jo valvonnassa. Siellä oli 60 prosenttia Äh, hoitamattomia lainoja taseessa. Ihan äskettäin vasta Kyproksen valvoja otti sen valvottamaksi, vain vuoden SSS2 jälkeen, voimaan astumisen jälkeen. Ja hoitamattomien vastaavien vuoksi pankki tarvitsi sekä pääomaa varautuakseen – hoitamattomien launoihin ja myöskin enemmän pankkialan asiantuntemusta. Tämä oli monimutkainen osastoiminta pankki 90 fuusiota monimutkaisessa ympäristössä. Olemme keskustelleet Kyproksen viranomaisen kanssa – keskuspankin kanssa valtar- ja varainministerin kanssa ja yhteistyö kaikkien Kyproksen viranomaisten kanssa on ollut hyvää. He ymmärsivät, mitä me sanoimme. Pankki tarvitsi sekä pääomaa että pankilan asiantuntemusta ja mahdollisimman hyviä pankkiireja – ratkomaan ongelmia. Ja tässä yhteydessä pankki 2017 syyskuussa aloitti yksityistämisprosessin, että saisi sekä pääomaa että pankkia alan asiantuntemusta. Valitettavasti pankin likviditeettitilanne heikkeni nopeasti 2017 lopulla. Hän merkittävää huolta. Se oli lehdissä Kyproksella. Erityisesti Kyproksen vaalien aikana, presidentinvaalien aikaan. Sellaista paljon keskusteltiin. yksityistämisprosessin lopussa oli yksi pankki, Helenikki, joka teki parhaan tarjouksen portfolion ostamiseksi, jossa oli lainoja, joita maksettiin takaisin. Nyt minä tarvitsen vähän vettä. <laughs> So, um, I think... Uskon, että Hellenikki pankin tarjous on uskottava, sillä on hyvä kyky toteuttaa tarjous. Meillä on tilanne, että nämä kaksi pankkia ovat yhtyneet tämä ö, pankki, jolla on toimintalupa pankin jatkajana – ja siinä jatkajalla on toimilupa Kreikan keskuspankilta. Vähiten, tämä on vähiten huono tilanne, koska markkinoilta poistuttiin ilman mitään kielteisiä sivuvaikutuksia. Ja myös kotimaan pankkijärjestelmä vak- vakautui ja ja CCB-pankin hoitamattomien lainojen suurin osa ei ole enää pankkijärjestelmässä, vaan roskapankissa, varahoitopankissa. Ja tästä syntyneellä pankilla on mahdollisuus toimia voittoa tuottavana kestävänä pankkina. Myönteistä oli hyvä yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken. EKP-komissio, koska kilpailupääosastoa seurasi sitä, että valtionavun vuoksi sitten Kyproksen viranomaiset ja valtiovarainministeri olivat mukana kriisin ratkaisulautakunnasta lautakunnalle kerrottiin tilanteen kehittymisestä, mutta ei ollut mitään tilannetta, jossa olisi ollut vaarana, että pankki menee konkurssiin, mutta annettiin ennakkotietoa fuusiosta, johon liittyy tiettyjä ehtoja. Käytitte jo yhdeksän minuuttia, se on paljon. No kysyn Nuita, tai pyysin häntä kommentoimaan myös sitä, että kyprosaispankit ovat käyttäneet uh, laittomasti sääntö hyväksi. Hänen voi vastata, en tiedä. Jos olisi jotakin laitonta, sitä olisi, tulisimme kertonut viranomaisille, mutta en siis tiedä. Thank you. Danu. Kiitoksia. Seuraavaksi Danuta Hybner. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja Ravilan. Äh, Noin, minäkin ihailen teidän tekemäänne työtä tällä alueella. Se on ollut ratkaisevan tärkeää. Olette aloittaneet tätä merkittäviä uudistuksia kriisin jälkeen ja haluan kiittää teitä lämpimästi siitä, mitä olette tehnyt. En halua nyt kysyä faktoista, koska tämä on viimeinen kokouksemme. Haluaisin ehkä käyttää äh, kokemustanne ja arviointikykyänne. Yksi asia, jota emme tähän mennessä ole käsitelleet, liittyy liittyy valvontatahojen auditointiin. Ehkä olette pannut merkille, että, ehkä, että, että noin viikko sitten Euroopan korkeimpien auditointiinstituutien johtajat kansallisesta Euroopan tasolta tapasivat ja antavat julkilausuman, jossa jälleen kerran varoittivat niin kutsutusta auditointikuilusta johtuen juuri siitä, että yhtenä valvontamekanismi on luotu. Ja heitä sanotaan, että monet valvontatehtävät on nyt siirretty, on nyt siirretty yhteisellä valvontamekanismilla, mutta samanaikaisesti he tarkastelevat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mandaattia ja yhteistä valvontamekanismia sitten kansallisten valvojen mandaatteja ja toimivaltuuksia pankkijärjestelmissään, niin silloin näet, että on tällainen epäsuhta ja he tekivät luettelon asioista, joita voisimme tehdä tilanteen parantamiseksi. Mutta kysyn teiltä, teidän kannaltanne katsottuna, kun katsotte tätä asiaa, mitä näette, mitä olette mieltä tällaista kuulusta onko se olemassa ja onko tarvetta tehdä jotakin, jotta parannetaan Euroopan ja kansallisten valvontaviranomaisten toimintaa ja toiminta. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että olemme jonkin aikaa tehneet työtä ja toivottavasti päädymme trilogiin tässä neuvoston kanssa pian aiheena. Emir kakkosen muutos, Emirastuksen muutos. Siinä tarkastamme asiaa teidän kokemuksennekin kautta ja lisäsimme tähän yhden elementin, nimittäin arvopaperimarkkinaviranomaisen se kuuluu komitea, joka tekee ehdotuksia, ellei sitten valvoja, ne komitea käytä vastalause oikeuttaan. Oletteko te tyytyväisiä tähän non-objection menettelytapaan, joka teillä on yhteisessä valvontamekanismissa? Onko teillä jotakin ehdotuksia, miten voisimme sitä parantaa? Vai onko se saanut aikaan tuloksia teidän mielestänne? Uh, uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensin äh, tilatarkastustuomioistuimen mandaatista EU-maissa, joissa on näitä puutteita tai kuiluja, vajeita. Itse asiassa me olemme tutkineet tätä asiaa EKP:ssa ja tutkimuksen tulos on, että kansallisten auditointielinten mandaatit vaihtelevat valtavasti maasta toiseen. Ensinnäkin yksinkertainen mahdollisuus valtion auditoille tehdä suoritustarkastuksia. Sellaista ei ole olemassa suurimmassa osassa lainkäyttöalueita. Sitä ei siis ole olemassa. Joissakin, joillakin oikeudenkäyttöalueilla valtion auditoijien mandaatti on rajattu rahoituksen hallintoon, jos on otettu vastaan julkisia varoja. Lisäksi Silloin kun jäsenvaltiot päättävät alistaa äh, viranomaisensa kansalliselle äh, tuomioistuimelle, silloin EUlla on mahdollisuus, mutta ei velvoitetta antaa lupaa julkaista myös luottamuksesta tietoa kansallisella tasolla. Meidän arviomme tilanteesta ekp juristien arviointi on, että tämä ei ole oikein tällainen lausunto. Muun osalta me annamme tilintarkastustuomioistuimelle tietoja, joita tarvitaan, jotta voidaan tarkastella operatiivista hallintoa EKPssä tämän perussopimukset sallivat. Minun ymmärtääkseni tämä on varsin ainutlaatuinen seikka, joka kuuluu EKPlle ja tuomioistuin ei ole tällaisen tottunut, mutta tässäkin olemme antaneet kaiken tarvittavan tiedon. Ja meistä ei ole legitiimiä, että tuomio, tuomioistuin valittaa, että ei saa tietoa asioista, jotka eivät edes kuulu niiden toimialtaan. Sekä tarkastajat ja tarkastettavat, niiden pitää noudattaa mandaatteja, jotka löytyvät on määritelty perussopimuksessa. Sitten EMIR 2-asetuksesta on ihan oikein, että Brexitin, Brexitin yhteydessä EMIR 2 ripeä hyväksyminen ja erityisesti muutos 22 artiklaan ennen Brexitia varmistaisi sen, että EU-viranomaiset saavat välttämättömät välineet puuttua riskeihin, joita liittyy YKssa, UKssa toimiviin järjestelmän kannalta merkittäviin rahoituslaitoksiin ja niihin liittyviin riskeihin. Anteeksi vielä, jos käytetään non-objection, ei vastalausista menettelytapaa, teillä on tästä kokemusta. Onko tämä teistä sellainen menettelytapa, joka läpäisee testit? To be honest, Suoraan sanottuna en tiedä, miten se toimii muissa toimielimissä. Sanoisin yleisesti, että kyllä, miksipä ei, mutta samanaikaisesti tämä ei ole mikään takee siitä, että se olisi paras tapa toimia. Tämä joka ylittää minun tietoni. Thank you, Pervash Beres. Kiitos ja seuraavaksi Pervash Beres. Aivan noin. Te olette paljon puhuneet Brexitistä, se on sinänsä normaalia, koska teillä vastuussa sitä osasta markkinaa, mutta ajatellen tätä avioeroa, eikö tätä huolestuta tilannetta? Niin Sanoit, että pankkisektorilla menee paremmin, se on, kriisisietokyky on parempi. Mutta on osa pankkisektoria, jonka kanssa kukaan ei ole oikein tekemisissä, se on pank- varjopankkijärjestelmä. Mikä on teidän arvionne siitä? Sitä vastaista sanoin, että Sanot, että vielä on pankkien kannattavuuden suhteen edistysaskelia otettavissa. Ja, ja no, tämä BSR, jota olemme olleet luomassa. Miten tarttua Euroopan pankin arkkitehtuuriin, jos me puutumme yhteen pankkimodelliin, joka on suosittu yhdessä maassa, niin silloinhan mitä ne saadaan? aikaan. Ja sitten kolmas kysymys. Vaikka populaaritapauksessa on nähty, että ainakin meillä on sellainen vaikutus, että, että jos pankki joutuu kriisiin tai on kaatumassa, on kysymys teidän instituutin instituutin, eli Köningin johtaman instituutiovaisista suhteista. Se on arvioitava, kuinka paljon mahdollisuuksia tilanteessa on, tilanteella on parantua. Miten te teette sen? No varjopankkijärjestelmä. Totta kai me olemme huolestuneita siitä, mitä pankkien ympärillä tapahtuu. pankin kaltaista toimintaa, jota ei valvota. Komissio esitti paketin jonkun aikaa sitten jotta puututtaisiin varjopankkijärjestelmään. Emme ole nähneet edistystä, mikä on sääli, totta kai. Saamme äskettäin lausumat EKP varajohtajalta. Hän sanoi, että hän oli huolestunut siitä, että tiettyjen rahastojen roolista on olevan samaa mieltä. Hän on vastuussa rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja, ja rahapolitiikan seurauksista ja SSMstä ja aion lukea, mitä EKP tämä osasto tuottaa. ne ihmiset auttavat minua ymmärtämään, mitä BSR tarkoittaa. Se on tämä pankki pankkijärjestelmän rakenteen uudistaminen. Ja uskon, että Euroopassa markkinatakaukset market making on oma kirjan tapahtuma kaupanteko on sitten myös se, meillä on perinteinen pankkitoiminta ja perinteinen liikepankkitoiminta – sitten on tämä omaan kirjan käytävä kauppa, proprietary trading. Sitäkin tapahtuu. Mutta Euroopassa, jossa pankit pitkälti rahoittavat taloutta, 70 prosenttia, jopa yritysten lainoissa, yrityslainoissa pankeilla on iso rooli markkinoiden luomisessa. Tämä on hyvin monimutkaista. Ja yhdistää Magmekin tähän omaan, ki, omalla kirjalla käytävään kauppaan, niin haastan iso paljon ongelmaa, jos tarkastellaan tätä yhteydessä periaatteessa pankkitoimintaan, niin siinä ei ole juuri mitään rajaa. Massa maassa olen nähnyt, että hallitus haluaa tämmöisen Glass lainsäädännön mitä enemmän sitten ehdotettiin, niin sitä enemmän ongelmia myös syntyi. Sekä Ranska että Saksa tekivät uudistuksen kohtuullinen uudistus, jossa täytyy mahdollistaa tietty määrä omalla kirjalla käyttävää kauppaa ja sitten market packingiakin pitää sallia. Toinen ympäristö voisi olla hyvä, mutta nyt kun meillä on tällainen universaali pankkimalli, jossa pankit rahoittavat taloutta, en ole varma, että uudistukset ovat niin mahdollisia. Yritetty on, mutta tuloksia on vähemmän. Tai näiden toimintojen erottaminen toistaan on ollut vaikeaa pankkien äh, halu omalla oman kirjan kaupan pidos kaupankäynnissä on laskenut huomattavasti. Meillä on vähemmän pankkeja, jotka takaavat markkinoita. Totta kai tämä halu monimutkaisiin riskipitoisiin toimiin kasvaa, kun kannattavuus on heikkoa voitot pieniä, mutta ei tällä hetkellä. Sitten SRB, yhteistyö kriisiratkaisulautakunnan kanssa. Minä selitän Äh, on jotain, että voisitte tehdä, että Elka Koenig ja minä olisimme tyytä iloisempia. Meillä on SRB lautakunnassa paikka mutta hänellä ei ole paikkaa SSMssä valvontamekanismissa. Näin hän voi varmistaa, että hän saa kaiken tiedon. Mutta joskus kriisiratkaisulautakunta haluaa jotain, eli että mä antaisin hyvin varhaisia likely to fail lausuntoja kun pankin tilanne alkaa heikentyä, mutta tuosta sen voitaminen aiheuttaa vaaroja. Tietysti olisi kiva, jos olisi tehty kaiken etukäteen, mutta me emme tee sitä. Koska tämä on erittäin riskipitoista ja saattaa haitata pankkia kovasti se, että sillä on heikkouksia tietyllä vaiheessa. Se, jos me aloitamme siinä vaiheessa sitten kiertämään näitä fail Ollaan ehdotettu lausuntoja, niin sitten kun me todella ajattelemme, että tällaista lausuntoa tarvitsemme, lähetämme sen Elkka Königille ennen kuin me lähetämme johonkin muihin osoitteisiin sitä. En usko, että voimme tehdä paljon enempää. Me jaamme kaikenlaista. Meillä on yhteinen muistio, jota olemme uudelleen arvioineet. Kun tilanne menee hyvin, kaikki tekevät yhtä, hyvää yhteistyötä. Mä, mä tiedän, että virhe ei ole mahdollisuus. Tiedän, että prosessin täytyy olla korrekti. Ja, ja kaikilla on riittävät tiedot päätöksentekoon. Sen sijaan, että Elke saisi paikan SSMS, mistä voimakkaasti tuen. Sen lisäksi minulla ei ole muuta vaihtoehtoja. Danuta Hubner. Niin, Rova Nui. Kansallinen harkintavalta ja kansalliset vaihtoehdot ovat olleet paljon esillä ja olette puhune, puhunut näihin liittyvistä haasteista. Näemme, että jäsenvaltioiden välillä on eroja asetusten täytäntöönpanossa tai direktiivien täytäntöönpanossa eri alueilla. Ja on nähtävissä myös, että kansalliset valvojat reagoivat samoihin asioihin eri tavoin. Ja tämä eroavaisuus vielä lisää sitten hankaluuksia, se, että meillä on tällaista kansallista harkintavaltaa. Joten kysyisin, minkälaisia suosituksia antaisitte kenelle tahansa, kuka teitä sitten seuraakin tehtävässänne tulevina vuosina? Mitä voimme tehdä vähentääksemme näitä eroja eri aloilla? viittasitte lyhyesti Euroopassa olevaan pirstaloitumiseen ja nämäkin erot edesauttavat juuri tätä pirstaloitumista. Eli mitä tässä voidaan Euroopassa tehdä? No, kansalliset erot, ne eivät voi täysin hävitä, mutta me harmonisoimme SSM täytäntöönpanoa. Tämä on tässä tavoitteena ja tämä on oikeutettua, jos haluamme saada myös talletussuojajärjestelmän. Olemme harmonisoineet kaikki toimet paitsi Tanskan ehdotuksen liittyen vakuutusyhtiöiden käsittelyyn. Muuten emme voi tehdä mitään, koska tämä on kansallisten lainsäätäjien käsissä. Ja jos hyväksytte tämän, ehdottaisin, että tässä käännytään kansallisten toimivaltaisten viranomaisten puoleen, eli 19 maanvalvojien puoleen. Ei toimittaisi niinkään lainsäädännön kautta, vaan näin voitaisiin sitten tasoittaa toimintamahdollisuuksia. En tiedä, mikä olisi yksi ainut tapa tässä toimia. Toivottavasti valvojat toimivat mahdollisimman tiukasti. Mutta se yksi, yksinkertainen tapa, että kansalliset viranomaiset hoitavat täytäntöönpanon lainsäätäjien sijaan auttaisi jo paljon. Ja tietyt poikkeukset. Meillä on mahdollisuus konsernien sisäiseen likviditeettiin. Mutta tämä large exposure limit kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Ja jos äh, tämä koskee pankkia, se ei pääse kovinkaan pitkälle. Ja rajat ylittävä äh, maksukykykysymys ei ole mennyt eteenpäin. Jos halutaan jonkinlaista rajat ylittävää konsolidointia, niin se kyllä tulisi tarpeeseen. Jäiköhän jotakin vielä huomiotta? Kiitoksia. Nyt vielä viimeinen mahdollisuus. Tässä sitä kysymyksiä. Mahdollinen seuraajakin istuu siellä. Tässä tuli jo mahdollisia käsiteltäviä asioita. Ja sitten puhutaan näistä suosituksista, joita voitaisiin antaa seuraajallenne näin hankalassa rakennelmassa, kuten SSM on. Esititte myös huomioon, josta olen täysin yhtä mieltä. Valtionlainojen korkoerot Italiassa todella aiheuttavat huolta meille kaikille. Ja jos korkoerokausi jatkuu pitkään, tämä aiheuttaa varaa kaikille, joten pidämme peukkuja. Eikä tässä nyt välittömästi ole mitään tapahtumassa. Kuten sanoitte, tässä on tehty hyvää työtä ja yhteinen valvontamekanismi on onnistunut vähentämään se sekä eurooppalaisten että italialaisten pankkien riskejä. Ja olkaa hyvä, teille vielä puheenvuoro. Neuvoja seuraavalle. Täytäntöön pankkaa parhaita valvontamekanismeja, missä niitä näitäkin Euroopassa tai ei. Ja sitten ratkaisun suhteen alkaa yhteistyössä kaikkien instituutioiden kanssa. Se on hyvin tärkeää. SRB, komissio. me Olemme sisarinstituutioita. Pyrimme tämän hyvin Euroopan kannalta. Pitäkää kiinni eurooppalaisista ihanteista. Olen työskennellyt pitkään Euroopan kanssa. samalla on tuttua. Vähän puhtia pankkeihin. Joskus tämä vuoropuhelu on aika kiinnostavaa. Täytyy olla tarpeeksi tiukkana, että viesti menee perille. Terveys on tärkeää, koska työtä on paljon. Mutta seuraava Jani tekee myös kovasti työtä. Italian pankkien suhteen oli tyytyväinen, että Italian pankit ovat pyrkineet parantamaan tilannetta. Se on oikein hyvää. Emme ole tähän mennessä nähneet tilanteesta kielteisiä vaikutuksia. Toivottavasti tilanne pysyy samana. Olisi surullista, jos ponnistelumme jos hyvät ponnistelut ja tulokset katoisivat. Pidän paukut pystyssä. Groups, all the speakers. No niin, kuten kuulitte, kaikkien ryhmien puhujat onnittelivat teitä ja kiittivät teitä tekemästänne työstä. Tässä on varmasti nyt aplodien paikka. Ja se, mitä sanoin alussa, toisin sen esille vielä tähän loppuun. Me todella arvostamme sitä, mitä olette tehnyt. Olette tehnyt tässä eurooppalaista historiaa Euroopan yhdentymisen eteen luomalla SSM-mekanismin. Tämä varmasti jää historiankirjoihin ja itse olen historioitsija, joten arvostan tätä ja tulevat sukupolvet varmasti sitten tuomitsevat meidät tekojemme perusteella. Kiitoksia työstänne ja myös erittäin hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on sujunut aina myönteisessä hengessä, vaikka näkemyserojakin toki aina välillä tulee esille. Tässä on kuitenkin toimittu hyvin rakentavassa hengessä. Näin vastuuvelvollisuus on toteutunut ja tämä on ollut hyvä esimerkki. Ja toivottavasti seuraajanne jatkaa samaan malliin Euroopan parlamenttia kunnioittain. Olen tämä ystävällisen viesti henkilökunnalle niin Frankfurtissa ja muulle henkilökunnalle. Kahden minuutin tauko ja palataan asiaan. Hearing. Joo. Aloitetaanpa seuraava esityslistan kohta. Eli kuulemme ehdokasta yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtajaksi. Ja tässähän saadaan jatkoa edelliselle. Andrea Enria, tervetuloa. 7. marraskuuta ECBn valvontaelin on ehdottanut Enria Rova Nujin seuraajaksi yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtajaksi viideksi vuodeksi ensi vuoden alusta lukien. Haluan toivottaa herra Enrian tervetulleeksi. Tällä hetkellä hän johtaa Euroopan pankkiviranomaista – sääntöjen mukaan. Tämä tehtävän nimittäminen tapahtuu Euroopan parlamenttia kuullen sukupuolten tasapainoja, kokemuksia ja pätevyyden periaatteita noudattaen. Lopuksi ehdokasta äänestetään Ja näin henkilö ja valvontaelin on vastuullinen myös Euroopan parlamentille. Meillä on ollut loppusuoralla erittäin päteviä ehdokkaita ja on hienoa, että pääsitte paikalle, herra Henri, ja nyt saatte puheenvuoron aloituspuheenvuoronne varten. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja alussa. Kiitän EKPn neuvostoa ja EK:n koordinaattoreita, jotka ovat mukana valintaprosessissa kun olette käsitelleet kykyäni johtaa yhteistä valvonta- ja valvontaelintä. Eh, on ollut hieno nähdä nimeni muiden kandidaattien joukossa ja olen todella eh, nöyrä ollessani täällä tänään. Nyt keskityn prioriteetteihin seuraavan viiden vuoden ajan. Ensinnäkin pitää viedä loppuun pankkien taseiden puhdistaminen. Tämä tar- tar- tar- vaatii valvontaa, toimintaa pitää painostaa pankkeja, että saadaan mahdollisimman nopeasti sopeutuksia, mitä tulee ne pääoma-asemiin ja kapasiteettiin. Mitä nopeammin pankit pääsevät entistä riskeistä, sen paremmin ne pystyvät palvelemaan to- reaalitaloutta. Toinen prioriteetti edistää pankkien integrointia ja yksityistä riskinjakoa. EKP on todennut, että kriisin ajasta lähtien pankkisektori on toiminut Eh, shokkien laajen, pahentajana eikä toisinpäin. Y, y, yksityinen kriis, kri, riskinjako on ollut riittämätöntä. Valvonta on sovellettu järjestelmällisesti kaikkiin pankkeihin jäsenvaltioissa niin kuin asetuksessa vaaditaan, mutta kattava toiminta on välttämätöntä, jos haluamme pankkiunionista todella yhden kehittyneen järjestelmän. Nämä kaksi prioriteettia taseiden siivan muun muassa tämä on edellytys pankkion lopuviemiselle, mutta näin ne myös eksistentiaalisena haasteena. Poliisissa on vakuuttunut siitä, että pankkiunioni ei selviä, jos seuraava kriisi saa meidät kiinni silloin, kun vielä käsitellään näitä huonoja omaisuuseriä aikaisemmasta kriisistä jotka ovat jääneet jälleen. Sitten kolmas prioriteetti pitää lisätä markkinoiden, markkinariskin relevanttiutta, korkojen normalisoituminen, markkinariskit eivät vielä välttämättä vaikuta ja suuria eroja on vielä eri käytännössä myös. Sijoittajat eivät näe euroalueen pankkeina houkutella sijoituskohteena, koska kannattavuus on alhaista yli liikakapasiteettiin jatkuvasti ja kestävä ja pitkän aikavälin mm, kannattavuus on heikkoa. Sitten riskikulttuuri, riskinhallinta, kriisiä pitäisi, mm, pitäisi vahvistaa, jotta voidaan estää liiallinen riskinotto ja e, e, rehellisyys, kulttuuri tarvitsee kehittää tätä kautta valvontaviranomaiset voivat myötä vaikuttaa asioihin ja auttaa esimerkiksi rahanpesuskandaalien selvittämisessä. Ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun perustettiin YVM, se pystyi olemaan tehokas valvoja. Se on tärkeä saavutus, se pitää säilyttää ja edelleen vahvistaa. Uskon, että pitäisi keskittyä avoimuuteen, ennakoitavuuteen valvonnan toiminnassa mitä tulee toimielimiin, minun kokemukseni mukaan uskon, että täytyy löytää oikeat tasapainot sen välillä, tarvitaan, täytyy säilyttää luottamuksellisuus valvontakysymyksissä ja pyrkiä demokratisen vastuuvelvollisuuden toteutumiseen ja antaa mm, varmistaa välttämätön valvonta kun valvontaa toimivaltuuksia käytetään. Tämä tulee alan. Olen varma, että hyvä balanssi voidaan löytää legitiimien valvontatavoitteiden välillä ja pyritään jättämään myös harkintavaraa ja tarvitaan valvonnan arvioinnin tuloksista helpommin ymmärrettäviä pankeissa, jotta ne kannustavat tehokkaammin, mitä tulee eh, analyys, analysoijiin, sivijoittajiin. Jos syntyy kriisi, niin ensinnä yksityisen sijoittajan pitää kantaa riski. Tässä tarvitaan suurempaa avoimuutta, mitä tulee pankkien asemaan ja miten ne täyttävät valvojan vaatimukset. Tiedän tämän ristiriitaista valvojien keskuudessa, mutta olen vakuuttunut, että valvojan vaatimusten äh, julkistaminen olisi hyvä markkinakurin kannalta, mitä tulee suuren yleisöön, niin kuin on todettu vakausohjelmassa eh, pitäisi olla suurempaa selkeyttä, mitä tulee EKPn eh, valvonnan riskiapetit. Pankit voivat hyvinkin kaatua, mutta EKP ei pyri tällaiseen nolla riskipolitiikkaan. Ja pankkien kaatuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että valvoja olisi epäonnistunut. Mitä voin tuoda tähän prosessiin? Aloitin työn kun rakennettiin eurooppalaista valvontajärjestelmää noin 20 vuotta sitten, kun liityin itse EKP ja olen toiminut pankkivalvojen komiteassa ja pankkiviranomaisessa Uskon, että Minulla on riippumattoman tahon maine. Mm, olen kehittänyt työmetodin, joka perustuu avoimuuteen, seurattavuuteen, laajaan dialogiin sidosryhmien kanssa. Vastuuvelvollisuus on myös tärkeää ja hyvä sisäinen tiedonanto monikulttuurisen henkilökunnan kanssa. Olen valmis kantamaan vastuuta vaikeissakin olosuhteissa, myös silloin, kun organisaatiota palvelen ei, ei joutunut välttämättä toimimaan. Näin itseni aidosti eurooppalaisena virkamiehenä, joka pyrkii toteuttamaan yleistä etua. Se on kaikkein tärkein seikka. Jos päätätte nimettää minut tähän tehtävään, nämä arvot tulevat ohjaamaan minua yhteisen valvontamekanismin johdossa silloin pystyn, toivottavasti saamme, tai saamme aikaan tärkeitä tuloksia. Minulla on ollut kunnia tehdä työtä edeltäjäni kanssa monissa yhteyksissä. Tässä on aika isot kengät täyttää tavallaan. I already had several opportunities to experience first. useita mahdollisuuksia kokea, kuinka hyvä työetiikka valvontaa viranomaisilla on ollut. Yhteinen valvontamekanismi ei olisi ollut mahdollista ilman, että vahvasti sitoudutaan niin henkilökunnan kuin johdon tasolla. Ajattelee sekä yhteisiä valvontatiimejä ja kun on valvottu vähemmän merkittäviä pankkeja, jos nyt nimitetään tähän, pyyrin edistämään tällaista todellista eurooppalaista työympäristöä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä mä antaa teille vain viisi minuuttia. Nyt sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ensin Danuta Hybner. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, Andrea. Valtion veloista kysyisin. Kysyisin näkemyksestänne asetuksen tehtä- tai sääntelyyn tehtävistä muutoksista, mitä riskejä tai kustannuksia tähän liittyy. Pitäisikö mielestäni tässä toimia Euroopan tasolla tai koordinoida muutoksia kansainvälisesti tai FSBn tasolla? Ja kun katsotaan tällaisia eurooppalaisia turvallisuus- ja varallisuusvälineitä. Tarvitaanko tässä yhteisiä eurooppalaisia toimia? Well, thank you for, for the question. Uh... Kiitos kysymyksestä. Olen sanonut julkisesti tästä ja, ja Farkasen ja Satobin kanssa julkaisin paperin tästä. Olen vieläkin samaa mieltä. Kokemukseni kautta, kun käsittelin valtiovelkaa ja pankkiviranomaisessa kriisialueessa – Ensinnäkin seurattavuus. Aluksi ei ollut selvää, kuinka paljon pankeilla oli valtion obligaatioita. Ja tämä on selkeytynyt ja markkinakurin kannalta tätä tietoa tarvitaan. Toisekseen on ratkaisevaa, että olemme pitäneet pankkeja pitämään merkittävää lik- likvidien vaarallisuusesineiden eh, puskuria. Ja nämä ovat lähinnä valtio, tämä on lähinnä valtiovelkaa. Jos, jos näiden on tarkoitus toimia likvidinen puskureina kriisin aikana, niin pitää kyllä likvidoida näitä papereita nopeasti. Ja ne täytyy voida panna kauppa, kauppakäyntikirjaan tai muulle kaupankäyntiin. Ne pitäisi olla market, markkinahintaisesti arvioitu, ja tätä ei ole aikaisemmassa kriisissä tapahtunut. Ja kolmas relevantti näkökulma on keskittymät. Olemme nähneet, että valtiovallan omistuksessa on merkittäviä keskittymiä. Muutaman päivän sisällä oli sama data, että on pankkeja, joilla on 8-9 kertaa tässä on ydinpääoma man verran pääomaa valtioobligaatiossa. Eli jos markkinahinnat muuttuvat merkittävästi, niin se vaikuttaisi niiden pääomittumiseen. Ja sitten pääomaan varsinaiset, eh, eli, eli, eh, eh, eli, eli tavallaan tämä hinta se pitäisi olla lähellä nolla. Tai jos on se lähellä nolla, niin kauan ollaan likviditeettipuskurissa, mutta sen yli ydin pääomassa sitä kerroin olisi sitten vähän pienempi. Te tiedätte, että Baselien komitea on tehnyt tärkeää työtä tässä, mutta täytyy myös muistaa, asian eurooppalainen puoli. Muista tehdytykseen, että olisi arvopapereita, joissa olisi vakuuteena valtionvelkaa ja olen suhtautunut näihin myönteisesti. Me tarvitaan näistä 12 turvallista että Euroopan tasolla, jos halutaan välttää tätä keskittymistä. Ehdotuksemme mielestä oli hyvä, mutta olen pahoillani, että neuvoston reaktio oli erittäin kielteinen tähän mennessä. Thank you. Um, Kiitos. Seuraavaksi Pervans Beres. Monsieur le candidat, euh, bonjour. Hyvää päivää, arvoisa ehdokas. Te muutama päivä sitten kommentoitte sitä, miten stressitestit ja valvontatoimi liittyvät toisiinsa. Teillä oli, on ollut kokemusta tästä ajatellen tämänhetkistä tehtäväänne ja Tietenkin tämä liittyy myös tulevaan tehtävään yhteisesittelijän valvontaviranomaisten mm, uudelleen tarkastelusta. En oikein pitänyt EKPn kannasta mielipiteestä koskien toimivaltuutta, joka voi liittyä näihin stressitesteihin. Aiotteko olla samaa mieltä kuin EKP tästä asiasta ja miten te näette tämän toimiva, to, nämä toimivaltuudet yhdessä YVM, YVM ja stressitestien välillä niin, että voidaan toimia tehokkaasti. Sitten edeltäjänne samalla paikalla tässä hetki sitten mainitsi, että Euroopan keskuspankki lähitulevaisuudessa aikoi antaa kantansa uudesta komission ehdotuksesta koskien rahanpesua. Onko teillä jotakin mielipidettä siitä, mikä asiasta. Ja entä sitten tämä aikataulu, jossa EKP pitäisi antaa, kans tiedän, että te, te edustatte YVM, ettekä ähm, EKPtä, mutta varmasti teilläkin tässä sanottavaa. Ja tässähän haluttaisiin edetä aika nopeasti. Ja jos EKPn kanta tulee kovasti myöhään, niin silloin on liian myöhään. Thank you very much. Kiitoksia stressitesteistä ja valvontatoimista, niin ensinnä täytyy, minun täytyy sanoa, että ymmärrettävästi ollut hiukan vaikeuksia alkaa tämä suhde EKPn ja pankkiviranomaisen välillä, koska me EKP, EKP on valvontatehtävä ja EBAlla myös, ja miten nämä vastuut sitten voidaan täysin sovittaa toisen. Se ei ole ollut ihan helppoa, mutta minun täytyy sanoa, että viime viimeisellä kierroksella me löytäneet hyvän yhteistyövireen, miten tätä asiaa hoidetaan ja yhä enemmässä määrin yhteistyö on ollut hyvä henkilöstötasolla. Niin kuin korostin puheenvuorossani, johon äsken viittasitte, niin nyt on olemassa sellainen järjestelmä, joka toimii se saa aikaan tuloksia, mutta se on hiukan kömpelö, eikä kukaan ole kovin tyytyväinen tähän. Olen nähnyt tapasin eilen myös Daniel Nuin ja hän mainitsi erässä konferenssissa, että tämä on hyvin raskasta toimintaa EKPlle, eivät saa juurikaan paljon tästä valvontatoiminnasta. Ja pääpointti taitaa olla siinä, että nyt tätä työtä tehdään kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa liittyy Euroopan pankkiviranomaiseen se keskittyy vertailtavuuteen ja se julkaisee tulokset. Ja sitten toisaalla on tämä SREP-arviointi, jota tehdään jälkikäteen, tällainen valviointiprosessi. Ja joissakin maissa näitä tietoja julkaistaan ja joissakin tuloksia ei edes julkisteta. Joten ehdotukset, joita olen tehnyt tai yritän tehdä niin valvontapuolessa, että siitä tulisi hiukan räätälöidympi, että se sopisi paremmin valvojalle. Sitten EKPn puoli olisi enemmän tällainen koko järjestelmää koskava osuus ja se olisi hiukan hyödyllisempi järjestelmätasolla ja käytettäisiin tällaisia ylhäältä alaspäin välineitä halusin vain aloittaa keskustelua tästä ja mielenkiinnolla odotan reaktioita henkilöstötasolta ja EKPstä. Tämä olisi myös määritellyt suurta kahden viranomaisen välillä EKP, asettaa skenaariot, stressitestejä määrätään ylhäältä alaspäin, voit haastaa pankkeja ja ja EKP määrittelee nämä stressitestit ottaen huomioon e, kaikkien pankkien todellisuuden julkaisee sitten tulokset pankkikohtaisesti. Sitten MREL-ehdotuksesta, että ei varmasti hämmästytä, me omis, osallistumme EKPn työryhmään ja henkilökohtaisesti tuen vahvasti näitä loppupäätöksiä. Pitkällä aikavälillä me tarvitsemme eurooppalaisen järjestelmän, joka on rahanpesun vastainen järjestelmä. Tästä tarvitaan suurempaa sääntelyä, asetusta eikä niinkään direktiiviä, jota voidaan suoraan soveltaa sitten asetusta yksityis- ja, ja yksityiskohtaiset säännöt ovat käytössä ja voidaan keskittää vastuut jollekin ole viranomaisille mahdollisesti Tämä ei ole nyt mahdollista tällä hetkellä, joten väliaikaiset korjausliikkeet, joita yritimme toteuttaa tällä hetkellä, tarkastellaan rahanpesun vastaista sääntelyä ja pyritään varmistamaan, että standardit ovat riittävän hyviä kautta sisämarkkinoiden selkeää yhteistyötä ja yhteistyömekanismeja valvonta- ja vakavaraisuusvalvojen välille. Ja tarvitaan yhteistä ymmärrystä, miten tämä rahanpesun vastainen toiminta liitetään muuhun työhömme. Kiitokset täysin aikataulussa. Ramon Tremosa seuraavaksi. Presidente, um, thank you very much. Paljon kiitoksia, että tulitte tänne. Renria, toivottavasti teidät valitaan nimitetään tehtävään, joten toivotan teille lykkyä pyttyyn vastaisina vuosina. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin Banco Popular. Se tapahtuu puolitoista vuotta sitten. Minkälaisia läksyjä voimme oppia tästä? Kuten EKP selittää, tämä, mitä pankkivalvojat olisi voinut paremmin tehdä. En mietti, kuka oli vastuussa mistäkin. Monet espanjalaiset ovat huolestuneita tästä on oikeusjuttuja. Me voimme parantaa Euroopan tasolla oppien näistä jutuista. Toinen kysymykseni koskee Italiaa. Meillä on tämä kysymys julkisen sektorin vajeesta. Ja se on nähnyt, että Italian aina aika viimeisen 20 vuoden aikana sillä on ollut budjetin primääriylijäämä. Ja Italian suuri ongelma on julkisen velan hinta, siis korkeat korkomaksut. Voisiko Herman vakausmekanismi auttaa Italiaa uudelleen rahoittamaan Italian velkaa ja vähentämään velan kustannuksia. Veronmaksajia rahoja voitaisiin käyttää parempiin investointeihin tuottamuuden kasvuun ja muuhun. Kiitos. En usko, että tässä nyt osoitellaan sormella vielä Riaa tulevana ssm johtajana. Tästä vankopopulaarista, siitä voidaan ottaa opiksi monella tavalla. Ensimmäisessä tapauksessa, jossa käytetään pankkien elvytysmekanismin välineitä. Aikaisemmin siis puhuttiin siitä, kuinka hankalaa olisi hallinnoida tällaista monimutkaista järjestelmää, jossa on mukana lukuisia viranomaisia. Mutta näyttää siltä, että eurooppalaisten viranomaisten ja komissionkin välinen yhteistyö toimii varsin hyvin. Täällä on sanottu, että Banco Popular on tullut esille likviditeettikysymyksen. Jos pankki pelastetaan, pitää pystyä tarjoamaan heti ensimmäisenä päivänä, kun pankki palaa markkinoille likviditeettiä. Ja valitettavasti, jos muistan oikein, Banco Popularilla oli 70 miljardia likviditeettitarpeita pelastamisen jälkeisenä päivänä. Ja ainoastaan se tosiseikka, että ostaja oli niin vahva, pystyttiin pureutumaan tähän likviditeettiongelmaan. Näitä kysymyksiä ei ole käsitelty vielä EU-tasolla, toisin kuin Yhdysvalloissa, joilla on taho, joka huolehti näistä kysymyksistä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa – Englannin pankki on sanonut toimivansa tällaisissa kysymyksissä jatkossa, mutta EU näin ei vielä ole tehnyt ja meidän pitäisi tehdä parhaamme asian puuttuaksemme. Sitten toinen kysymys. Minusta tuntuu, että meillä on monia pankkeja, jotka pitävät bail-in toimintaa hyvänä pankkien auttamistapana, mutta tämäkin on hankala lähestymistapa, kuten olemme nähneet. Ja vielä lopuksi kysymys, josta puhuitte, joka on hankala, liittyy arviointeihin tai arvostamiseen. Tämä täytyy usein tehdä nopeasti ja ei ole tarvittavaa dataa, jota viranomaiset pankista tarvitsevat voidakseen arvioida tilannetta nopeasti. Joten tällainen arviointimekanismi on aivan keskeinen. Sitten Italiasta vielä. En voi lähteä nyt arvioimaan valtion budjettikysymyksiä. Tämä ei ole minun asiani, mutta tämä vaikuttaa pankkisektoriin Ja myös lainakustannukset ovat arkaluontoinen kysymys, kuten sanoitte, se on hyvin tärkeää. Ja varmasti valvojat keskittyvät pankkien rahoitussuunnitelmiin, jotta nähdään, ovatko ne kyllin vakaita. Sven Giegold. Kiitos seuraavaksi Sven Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin korostaa meidän ryhmämme kannalta, että huolimatta jostakin valitettavista julkisista keskusteluista, meidän kannalta katsottuna teidän pätevyytenne ei ole epäilyksenä alaisena tähän tehtävään. Myöskään ei ollut mitään epäilystä koskien toisen ehdokkaan pätevyyttä ja haluaisin vielä korostaa, että me emme epäile sitä, että niin kauan kun olen teidän kanssa tehnyt työtä, olette aina toiminut eurooppalaisen edun mukaisesti, eikä teitä pitäisi nähdä sellaisena, että kuulutte johonkin äh, kansallisuuteen siinä mielessä, joten sanon tämän taivan suorasti selvästi, että tämä tulee selväksi ja kaikki muusten pitää selittää valiokuntamme sisällä eikä kuulu tähän kuulemiseen Sitten mitä tulee mahdolliseen tulevaan rooliinne. Ensinnä haluaisin kuulla teiltä, voitteko te sitoutua siihen, että täysin täytäntöön panette NPL-ohjeistusta koskien suurimpia pankkeja teidän suorassa valvonnassanne ja myös ajatellen pienempiä pankkeja, joiden kohdalla teillä on vastuu varmistaa yhtenäiset toimintamahdollisuudet yhteisellä markkinoilla. Aiotteko täytäntöönpanna täysin järjestämättömien lainojen ohjeistusta? Toiseksi roolissanne Eh, pankkirunsana puheenjohtajana usein valititte, että on kaksi eri, kahdenlaisia stressitestä julkiset testit, joista te olitte vastuussa, ja sitten sisäiset stressitestit, hiukan eri tyyppistä, mutta samantyyppistä käsitellään EKPssä. Aiotteko nyt pyrkiä siihen, että julkaistaisiin tulokset myös EKPn sisäisistä stressitesteistä niin, että kaikki yhteisen valvontamekanismiin valvovat pankit saavat tiedot stressitesteistä ja näin tämä voisi auttaa laajempaa, suurempaa yleisöä eh, saamaan paremman kuvan tilanteesta. Kiitoksia. Mitä tulee järjestämättömien lainojen ohjeistukseen, eh, pankkiviranomaisen omassa virastossa kehitimme, näiden ohjeet, kehitimme näitä ohjeita, tuimme niitä tämän val- vuosimme täällä valiokunnassa ja olen todellakin syvästi sitoutunut siihen, että nämä ohjeet toteutuvat myös käytännössä ja niin kuin sanoin johdannossa, niin mielestäni meidän pitää todellakin käyttää kaikkia tilaisuuksia, että voimme nopeuttaa pankkien taseiden siistimistä. Tämä on aina ollut kysymys, johon olen pyrkinyt viimeisin, viime vuosina. Tämä pätee kaikkiin pankkeihin meillä ole sitä järjestelmää, jossa vain joidenkin pankkien pitäisi siivota taseensa. Kaikkien pankkien pitäisi tehdä parhaansa tässä ja valvojan pitäisi käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä painostaakseen pankkeja niin järjestelmän kannalta merkittäviä instituutioita kuin muitakin laitoksia nopeuttamaan tätä eh, siistimisprosessia. Ja niin kuin sanoin, me emme voi saa, voi sallia sitä. Seuraava kriisi iskee meihin silloin, kun pankit vielä ovat vasta järjestelemässä taseitaan kuntoon. Mitä tulee stressitestien tulosten julkisen puhun ja sekä merkittävistä pankkeista että järjestelmän kannalta vähemmän merkittävistä pankkeista molemmista ei ole mitään syytä asettaa erilaista vauhtia niille ohjeistuksissa, se, ohjeistuksissa sellaiset todetaan, että pitäisi sopeuttaa korjausten tahti suhteessa rahoitusasemaan, pankin kannattavuuteen, pääomatilanteeseen ja pitäisi olla se ohjelmat kaikille pankeille, jotta ne pystyvät korjaamaan tasensa kuntoon. Mitä tulee sitten stressitestien tulosten julkaisemiseen, niin tässä minun täytyy olla varovainen. Tehän tiedätte, että vahvasti Puolan aika laaja, laajoja tiedotusvaatimuksia, mitä tulee valvontaa tehtävien tuloksiin. Tämä sama koskee stressitestejä. Tiedän, että tätä kantaa ei aina jaeta valvoja yhteisössä ja joskus olen joutunut vähemmistöön omassa johtokunnassani niin, eh, pankkiviranomaisen viranomaisen puheenjohtajan roolissa, mutta olisi kuitenkin tärkeää pyrkiä mahdollisimman korkean avoimuuden tasoon näissä kysymyksissä. Dimitrios Papadimoulis. Kiitos puheenjohtaja. Herra Andrea, ensiksi toivottaisin teidät tervetulleeksi valiokuntaanne. Tumme kuuntelin tarkkaan puhetan koordinaattoreiden kokouksessa. Se oli in camera kokous suljettujen ovien takana. Ja vaikutelmani teidän esityksestä oli oikein myönteinen. Erittäin ammattitaitoinen ja Minulla on sellainen tunne, että tässä on joku, joka puolustaa julkista etua ja jotkut lehdistössä lukemani kommentit, jotka tietysti vaikuttavat siihen, miten hyvin ja tehokkaasti pystytte tekemään työnne. Nämä kytkökset teidän alkuperän maahanne. Ne ovat täysin, ne eivät ollenkaan kuulu asiaan, eivätkä ne ota Euroopan pankki pankkivalvojia, eivätkä Euroopan ajatusta, eivätkä toimielimiä. Mulla on kolme kysymystä. Teillä on kokemuksenne. Olette äskettäin Euroopan pankkiviranomaisen johtaja ja teidän edeltäjänne oli Rava Nuji. Ja te luultavasti seuraatte hänen askelissaan, jos parlamentti äänestää teidän nimeämisen puolesta. No, EKP ja SSM tukivat edistä ja pankkien integraatiota. Nyt on aika keskenäistä riskikäsittelyä. Olen tietoinen, että tämä on poliittinen päätös, mutta jos te asiantuntijoina koetatte oman äänenne pankkien integraatio saattaa edetä nopeammin ja saatamalla paremmin olemme suojattuja sitä seuraavalta kriisiltä, koska kriisithän seuraavat toisiaan syklisesti. Mutta tär- t- eniten me tarvitsemme valvontaa ja kontrollia. Miten nämä comex skandalin monet muut pääsevät näiden erittäin valvontafilterien läpi panema paperi, paradis, paradisi, paradise papers – miten muutama väärinkäytösten paljastaja kykenee löytämään asioita, joita isommat instituutiot, virastot eivät huomaa. Ja seurattavuuden lisääminen on erittäin tärkeää. Mitä te teette SSM vahvistamiseksi? Kansalaiset haluavat seurattavuutta. Thank you very much. Let me start with the point on need. Ensiksi edis ja pankkien integraatio. Olen jo useamman kerran tukenut edisohjelmaa. Ensiksi huolenaihe pöydällä poliittisesti tämä yksinä yhteisö Jonathan Several tallennusvakuutus. Mutta täytyy muistaa, että isot pankit, jotka, jotka kriisiratkaisuun eivät ne edistä käyttäisi tallennusten vakuuttaminen on olennaisesti auttamassa sellaisten pankkien likviditeettiä, jotka eivät ole systeemisesti tärkeitä, jotka eivät, näiden säilyttäminen ei ole julkisesti edussa. Haluan nähdä, että jos on epäilyjä paikallisen tallennusvaikutusjärjestelmän toiminnan suhteen epäilyjä, niin nämä epäilyt johtavat siihen tallennuskatoon, ja mikä taas merkittävästi kiihdyttää kriisiä. Eli kustannukset ovat alhaiset, vaikutukset ovat isoina. Tällä vakuutusjärjestelmässä. Ja sitten edes kytkeytyy pankkien integraatioon. Kriisin aikana on luotu erilaisia suojamenettelyjä ja niitä ei ole poistettu. Viranomaiset ovat ajatelleet, että he ovat joutuneet maksamaan paikalliset talennusvakuutusjärjestelmän tallennusvakuutusjärjestelmän kustannukset. Mutta näitä, että tämä vakuutusjärjestelmä helpottaisi integrointia ja mahdollistaisi myös markkinapohjaisen vakuutusjärjestelmän ja siksi edistetään niin voimakkaasti. Me keskustelemme riskien jakamisesta ja vähentämisestä. Aina meillä on Euroopassa ollut tiekarttoja ja me voimme tiekarttojen avulla saamme että mulle pitävät ja töhtöoikeiset Cumex-skandaali, Panama-paperit. On erittäin valitettavaa, että kriisin jälkeisten väärinkäytösten ja tappioiden jälkeen me näemme, että, että pankkit ja niiden maine on vielä peilissä näissä jutuissa. Minusta valvontaviranomaisten pääsynä tämän ongelmien pariin on sisäinen valvontakulttuuri. Ja tässä valvontaviranomaiset voivat tarjota lisäarvoa sen varmistamiseksi, että pankin arvot, integriteetti arvona säilyy kaikilla tasoilla. Ja tämä on myös viestini, jos minut tehtäväni nimetään SSM ja ECB. Meidän pitää huolta, että tämä tavoite on osa myös vakavaraisuusvalvontaa ja sen työkaluja. Meidän täytyy työskennellä sekä korkeamman johdon että keskiohdon että koko henkilökunnan kanssa. Jos mainitsit seurattavuuden, ymmärrän, että SSM EKP ovat jo sitoutuneet korkean seurattavuuteen uuden tasoon toiminnassa e, e, Evassa pyrimme kehittämään mahdollisimman korkeita seurattavuuden tasoa suhteessa Euroopan instituutioihin. Varmasti pyrin sitoutumaan näihin tavoitteisiin uudessa roolissa, jos meillä nimitetään. Niin Pilari kaksi on yksi avainalavoista, jossa pitäisi olla sekä pankeilla että investoilla että analytikoilla siitä, miten mekanismi toimii. Very much. Kiitokset. Seuraavaksi Danuta Hybner. Kiitos. Haluaisin kysyä näkemyksistänne liittyen niihin EU-jäsenvaltioihin, joilla ei ole yhtenäisvaluuttaa. Pitäisikö niitä rohkaista liittymään pankkiunioniin? Vuonna 2014 Tanskan keskuspankki otti hyvin myönteisesti kantaa siihen, että kannustettaisiin äh, maita tulemaan mukaan. Hallitus kuitenkin sitten lykkäsi toimia vuoden 2019 valin jälkeen. Nyt on nähty sitten Danske Bank-skandaali ja Tanskan hallitus tarkastelee tätä liittymismahdollisuutta uudelleen. Sitten äh, heinäkuussa Bulgaria ja monet ministerit kysyivät mahdollisuuksista liittyä pankkiunioniin. Ja kysymykseni liittyykin tähän. Uskotteko, että pankkiunionin jäsenet voisivat yhdessä pystyä ratkaisemaan E, Euroopan pankkialan ongelmia, erityisesti rahanpesun vastaisissa toimissa ja valvonnan laadussa, korruptiossa. Olisiko tästä hyötyä vai uskotteko, tämä, että tämä vain toisi uusia ongelmia mukanaan euroalueelle? Eli Uskotteko, että siitä koituisi lisäarvoa, että nuo eurovyöhykkeen ulkopuoliset maat liittyisivät pankkiunioniin ennen kuin liittyvät euroon. Kiitoksia. Se, että tästä jäsenyys tietysti päättävät eh, pankkiunionin maa, jos hakijana on euron ulkopuolinen maa, joka haluaisi liittyä sitten pankkiunioniin, niin ei voi painostaa niitä mihinkään suuntaan, vaan päätös kuuluu täysin niille. Toisaalta oman kokemukseni mukaan EPS on ollut usein mukana välitysprosesseissa pankkiunionitoimielinteen yhteisen valvontamekanismiin, kriisiratkaisumekanismiin ja toisaalta sitten viranomaisten kanssa mm, euron ulkoisista maista. Siis tarvitaan tiettyä tasapainoa, mutta minun kuvani tai näkemykseni on, ja jos minä tähän virkaan nimitään, niin haluan varmistaa, että saadaan aikaan tarvittava tasapaino painoa, jotta noudatetaan sisämarkkinatoimia ja yhteisiä päätöksiä ja miten pankit alistetaan muissa maissa yhteisen valvontamekanismin alle tarvittaessa, mutta tämä on ihan erilaista peliä, jos istuu pöydässä ja osallistuu päätöksentekoon pankeista, joilla on määräävä asema omilla kotimaan markkinoilla se kyllä varmasti toisi jonkinlaista lisäarvoa, ja jos on, niin kuin tässä tapauksessa Bulgarian kohdalla, että on tehty hakemus, niin silloin EKP ja yhteinen valvontamekanismi varmasti tukevat ja tekevät parhaansa, jotta varmistetaan, että osallistuminen pankkiunioniin sujuu vaikeuksitta. Kiitos seuraavaksi Jakob von Weizsäcker. Eh, just Kiitos. Rändriä pari pari pikkukysymystä. Onko tämä yhden tiskin kriisiratkaisumekanismi, joka useimmilla isoimmilla pankilla on Brexitin jälkeen, ja kun transatlanttiset suhteetkin ovat pikkasen jännittyneemmät kuin aikaisemmin. Ja toinen kysymykseni on, koetteko että valvontaviranomaisten pitäisi käyttää harkintavaltaa useammin auttaakseen heikompia pankkeja rakentamaan kri- suhdannevaihtelun vastaisia puff, puskureita. Ajatellaan erityisesti tässä stressitestien ottamista ja sitten eh, tällaista maineenhallintateknologiaa valvontamekanismissa. Tämä Single point of Entry kriisinhallintamekanismi vaatii aika paljon koordinaatiota sekä valmisteluissa ja järjestelmän toimessa kriisinratkaisussa, jotta saataisiin uskottava järjestelmä. Usein tämä, tämä on yhteydessä tähän bail-in ratkaisuun, joka tekee tämän järjestelmän vielä hankala, mutta silloin täytyy arvioida, miten paljon tappiot leviävät pankin osakeomistajissa, velanomistajissa alaspäin, ylöspäin, sivulle – Yhdeksäs transatlanttiset näkökulmat, jotka mainitsit, eivät luultavasti ole pääongelmia, koska jossain määrin, koska kun yhdistyneestä kunnasta tulee muutamassa kuukaudessa todennäköisemmin kolmas maa ja Yhdysvallat on jo kolmas maa, Yhdysvalloissa on tämä ulkomaalaiset organisaatiot päätös, joka tekee paikallisista rahoituslaitoksista kriisin ratkaisua näissä oloissa, mutta sitten valvontaviranomaisen liikuntavara, liikkumavara, jos ja mitä siitä suhdanne kriisin yli rakennettuihin puskureihin. Niitä pitää olla tällaisia mikro ää, vakavaraisuustoimia enemmän kuin makrovakavaraisuustoimia. Mutta olet oikeassa, että joskus pienten pankkien pitäisi olla, niitä pitäisi tarkastella tarkkaa, koska ne saattaa olla erittäin aktiivisia, kuten se jotka ovat tätä suhdannevaihteluille, eh, kuten asuntolainen markkinoille, jotka ovat isot markkinat. tämän puskurin soveltaminen pieniin pankkeihin voisi vaatia jonkun verran harkinnanvaraa. Ja eh, Rektak on kiinnostava työkalu varmasti paremmin niin siihen. voidaanko sen käyttöä lisätä. Tätä konseptia pyrimme soveltamaan. Esimerkiksi tämä vaatimus lojalleista asiakasta. Siinä vaaditaan paljon paperityötä. Asiakirjojen tarkistamista ja tätä Rekte, voisi olla mahdollisuus keventää tätä. Sä käyttää pitäisi tutkia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Nyt olemme päättäneet tämän aikataulussa. Kyllä tässä voidaan ottaa muutama puheenvuoroja on puhujalistaakin, mutta jos niitä ei ole, haluamme kiittää teitä hyvästä kuulemisesta ja hedelmällisestä keskustelusta, joten päätämme nyt tämän esityslistan kohdan käsittelyyn ja siirrymme äänestyksiin. Kiitoksia kovasti. Pidetään parin minuutin tauko niin, että voidaan valmistella äänestysluettelot ja kaikki muu.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

Dear colleagues. Hyvät kollegat. Nyt otetaan ensin äänestystesti. Äänestys alkaa. Let's No niin. Nyt voimme aloittaa. Ensimmäisenä äänestämme Andrea Enrian nimittämisestä yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen puheenjohtajaksi. Salainen äänestys äskeisen kuulemisen perään. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 42 ääntä puolesta, yksi vastaääni, yhdeksän tyhjää. Onnittelut Andrea Enrialle. Seuraavaksi äänestämme Bernd Lyken mietintöluonnoksesta katettuista joukkolainoista. Aloitamme direktiivistä suoraan Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C ja suullinen tarkistus SD-ryhmältä. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Saatte puheenvuoron. Anteeksi, on sitä mieltä, että jos suullista tarkistusta ei hyväksytty, niin nyt on kolme tarkistusta, jotka eivät kuulu kompromissiin, nimittäin 146, 175 ja 178 completely uh, uh, contradicted by the... Sorry, you, can you give the name of the amendment, the number again? The, the number? Saanko vielä numero? 146. viisi. Mutta tämä kuuluu kompromissin F. Se onkin toista kompromissista. Sitten Siis tätä koskee 146. SD pyytää erillistä äänestystä siis 146 tarkistuksesta esittelijä. Test this view. Anteeksi, olen nyt kyllä eri mieltä. SD-tarkistusta todennäköisesti käsiteltiin varjo eh, esittelijän neuvotteluissa eikä se saanut enemmistöä joten se hoidettiin kompromissin yhteydessä ja ryhmä päätti olla ottamatta sitä kompromissia, joten kyllä se on tullut käsiteltyä. Sant, please. Sant. Sorry. Um, during the actual shadows meeting, it... Varjokokouksessa tuli varsin selväksi, että me tarvitsemme tästä äänestyksen. Tarvitsemme tästä äänestyksen, koska kompromissi ei kata sitä. Ja se, mitä halusimme, oli erillinen äänestys tästä. Thank you. Sorry, honestly... Is... Kiitos. No suoraan sanottuna tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pyydän tällaista erillistä äänestystä kompromissin yhteydessä. Ei tämä nyt ole mikään maailmanloppu, joten äänestetään tästä 146 puolesta vastaan. Se on hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi F ja suullinen tarkistus ST-ryhmältä. Otetaan ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed is rejected. Hylätty. Nyt kompromissi ilman suullista tarkistusta. Ja otetaan sitten vastaava tarkistus erikseen. Okay, okay. 175 ja 178. Eh, without the oral amendment. Kompromissi F ilman suullista tarkistuspuolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 26, 24 äänin. Nyt sitten 175 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 178 puolesta vastaan. Luulisin, että tämä on hylätty, ellei sitten halua tarkistaa. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan hyväksytty. I puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 259 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L ja suullinen tarkistus siihen liittyen ensin puolesta vastaan. Tarkistetaan. Uskoisin, että hylätty. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 22-25 äänin. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus muutetussa muodossa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 16 vastaan yksi tyhjä, eli hyväksytty. Nyt täytyy vielä äänestettävä nimenhuutoäänestyksellä neuvotteluista valiokunnan tuloksen pohjalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 17 vastaan, joten määräenemmistö on näin saavutettu. Sitten asetukseen. Tarkistus 5 ensin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Minulla taitaa olla väärä äänestyslista. Kompromissi A puolesta vastaan puolesta, niin vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty 22-20 äänin. Sitten 38 ja 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan vastaan. Tarkistetaan tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty ääni 26 puolesta 24 vastaan. 17 puolesta vastaan. Onko EPP puolesta? Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Kolme on vedetty pois. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan Tarkistetaan 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme nimenhoitoäänestyksenä komission muutetusta ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 45 puolesta, 5 vastaan, 1 tyhjä. Sitten äänestetään neuvotteluiden aloittamisesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. 44 puolesta, 6 vastaan. Ja haluan onnitella vielä esittelijää. Now we move to the draft report by sitten Barbara Kaapelin mietintö vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Lähdetään liikkeelle. Tarkastus 20. Hetkinen, onko valmista? Sorry. Dave, sorry, there is a new... Okei, okay, sorry. Amendment 20. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 21 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, jos No. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tarkistetaan sekin. Äänestys alkaa. Vote is closed. päättyy. Tasapeli hylätty. 20 alkuperäinen tekstivuorossa puolesta vastaan tarkistetaan. Tämäkin äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulosäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 28-17 tuloksella. Sitten kompromissi B. Täytyy sanoa, että esittelijän toimisto on kertonut sihteeristölle, että kohdan kolme Anteeksi pyytää puheenjohtaja. Hyppäsin hiukan. Hyppäsin 228 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan 29 äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy, hylätty. Kompromissi B niin kuin tässä sanoin, esittelijän virasto on kertonut sihteeristölle, että kohdan 13 Intasta on otettu mukaan kompromissiin B virheenä, joten tarkoituksena oli kattaa kohta 13 Inta kompromississa B ilman, että otetaan tätä sanamuotoa mukaan. Siksi viimeinen kohta, joka on 13, se ei ole mukana tässä kompromississa teksti, joka alkaa vetoa eip ottamaan huomioon talouspolitiikan koordinaation, se on poistettu tästä. Tällainen tiedonanto esittelijältä. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tarkistan kompromissi Bn tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Anteeksi, 35. Vedetty pois. Vedetty pois. Olin oikeassa. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38 vedetty pois, joten alkuperäinen teksti kohta neljä puolessa, puolesta vastaan Tarkistetaan tämä äänestys Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 39 ja Inta, ne ovat samanlaiset puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 7 Inta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 45. Haluatteko tarkistaa tämä 43? Siis 43 äänestys saakaa siitä tarkistuksena. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28-23. Sitten 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö, mutta aika tiukka tulos, joten 45 uudestaan äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan. En näe vihreät, joten tarkistetaan 49 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty, 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, alkuperäinen teksti, otsake 2, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 59 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 60 puolesta vastaan. Tarkistamme 60 tuloksen. Very new combination of political groups here. Vote is closed. Päättyy hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjetti kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta tarkistamme 66 tuloksen. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta EPP vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemänkymmentä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, Seitsemänkymmentä kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, Seitsemänkymmentä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, Seitsemänkymmentä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tarkistetaan tulos koneäänestyksenä. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt kunnolla käsi, joten pitää äänestää uudestaan. Koneäänestyksenä ilmeisesti meni läpi, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Pyydän nostamaan kädet kunnolla. Sitten 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 91 puolesta vastaan tarkistetaan tulos 91 Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa 93. Päättyy. Tasapeli hylätty. Tarkistus 94 puolesta vastaan Tarkistaan neljä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Kompromissi H puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Budjetti kohta 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Budjetti 19 puolesta. Vastaan tarkistetaan budjettikohta 19. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 103. Päättyy. Hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty alkuperäinen teksti kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 109 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos. Näistä alkaa. one Oh, 110. Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 112 puolesta, vastaan. Ilmeisesti hylätty, mutta me tarkistamme 112 äänestysalkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 12 puolesta vastaan. Pyydän nostamaan kädet. Me joudumme tarkistamaan. Näin, alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 102, 132 puolesta vastaan. Tarkistamme 132 tuloksen. S päättyy. Tasapeli. Hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 134 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 144 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta, kohta kolme, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kohta viisi, puolesta vastaan tarkistamme Inta, kohta viisi, äänestys alkaa. Rejected by one vote majority, 24 to 23 inta paragraph 8 in favor check vote is open äänestys päättyy hyväksytty Inta 11 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. Hän saakaa. Äänestys päättyy. Tasapeli. Hylätty. Budjetti kohta 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi I. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan ty- tarkistetaan 158 saka. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kohta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastaan kappale B alkujen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tarkistamme seitsemän tuloksen. Ja, The vote is closed. Onnittelen taksun tekee hän on nimitetty Belgian puolustusministeriksi. Nyt jotenkin olokin on turvallisempi. Äänestys päättyy. Kaksi hylätty. Sitten. Correct? Sorry. Nyt hetken tarvitsen apua. Siis kahdeksan pitää, siitä pitää äänestää. Puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty yksitoista puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Meidän niin, äänellä ruutia riittää, kaikki menee läpi vaikuttaa selvästi äänestystuloksiin. Sitten 12 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen jos alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. C puolesta vastaan tarkistetaan tulos. on kappaleesta C. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti. E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen 13 tuloksen. 13. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hy- Blätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty viitteet Voidaanko mennä yhdestä yhdeksään blokkina? Hyvä. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan. Tarkistaan tulosäännöt alkaa. Päättyy, hylätty yhdellä äänellä. Alkuperäinen teksti, viite 10 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa kyllä tämäkin, pahoittelen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, nimenhuutoäänestyksenä muutettu teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 ja puolesta 9 vastaan 9 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Uh, now we move to draft opinion by Ivana Maletic on... Uh... Maletic. Yhteiset säännökset. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan 23 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 20, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta, va, 25 puolesta vastaan. 25 tarkistetaan. 2428 hylätty, 26 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 27 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 28 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 29 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 30 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää pakko tarkastaa, ei oikein näy. Hyväksytty 2723. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 40 ja 41 puolesta vastaan. Ty- tarkistetaan. Vote is closed. Reject. Hylätty 2229 äänin. 42 Puheenjohtaja korjaa. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tarkistetaan 43. Vote is closed. Is rejected. Hylätty. 44 puolesta vastaan tarkistetaan 44kin. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Ja kuusi yhdessä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Hylätty 2328, tarkistus 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Puheenjohtaja joutuu korjaamaan 47 raukeaa, 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. tarkistaa 50. Vote is closed. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää. 55 tarkistetaan. Vote is closed. Rejected 20. Hylätty 2426. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ellette halua tarkistaa, tarkistetaan. Hylätty. 61 puolesta vastaan 61 tarkistetaan. hylätty 24-26. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty uskoisin tiukalle meni, mutta samalla enemmistöllä 64 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, missä mennään. 64. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. I guess so. Again, you are doing that. Um, the vote is closed. Is rejected 28 to 22. Uh, withdrawn, withdrawn. Hylätty ja sitten vedetty pois, kunnes 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää. Mikä on ECRn kanta? vastaan, sitten hylätty, 76 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 77 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 78 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 79 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 80 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 81 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta 85 EPP puolesta vastaan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Now but the timing was in between. Vote is closed. Rejected 20. Hylätty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hylätty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty, 109. Mitä? Ei tässä hyvin menee 109 puolesta vastaan. Ah, 109 raukeaa. Olette oikeassa, kun 108 hyväksyttiin. 110 puolesta vastaan. 110 tarkistetaan. Vote is closed. Is reject. Hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sitä 113 puolesta vastaan tyhjää, hylätty sitä 114 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 115 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sitä 116 puolesta vastaan hyväksytty, hylätty 117 ja 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty sitä 120 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 121 puolesta vastaan. Mm, Alde on puolesta vai vastaan? Hylätty 122 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 123 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 124 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Luulen, että se on hylätty. hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 133 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 134 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 135 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää. Mikä on Alden kanta? Hylätty, yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Kaksi tarkastetaan. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Ty- Alde. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 ja 13 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan Neljä tarkistetaan. Vote is closed. Reject. Hylätty Tyhjää enemmistöllä 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty 19 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Liitteet 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja äänestystekstistä näin muutettuna nimen niin uuto äänestyksellä, joka alkaa. Vote is closed. 28 vastaan. Hyväksyttiin onnittelut esittelijälle. Part, sorry. Uh, no, second report by Vana Maletic. Vielä Maleticin toinen mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B ja suurin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko teksti muutetussa muodossa nimenhuutoäänestyksellä. The vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Näin voimmekin päättää kokouksemme. Seuraava kokouksemme on huomenna. Ekon FEM-kokous 9.30 ja Ekonin tavanomainen puheenjohtaja korjaa ja täsmentää vielä, että kokous alkaa siis tasan kello yhdeksän. Tulkaa ajoissa. No niinhän me aina teemme. Muuten takse kolme kokouksen kanssa tapahtuu päällekkäisyyksiä, eli tulkaa ajoissa. Ja sitten 26. päivä tiistaina kello kolmelta tavataan jälleen. Kiitos, kokous päättyy.